I have told you I have my opinion. which I think is for these oh, were Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Avaan nyt talousarvion, talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Onko muutostoiveita esityslistaan? Eli ei ole. Esityslista näin ollen hyväksytty. Toteaisin, että kokous on julkinen kokous. Ja tämä on tulkkauskielillä, tulkkauskieliä käytössä. Ja lisäksi tämä kokous lähetetään internetin välityksellä. Tämä ilmoitus asioista. Ja näin olen siirrynkin sitten eteenpäin. Damit, äh, Suoka anteeksi. Siirrymme sitten suoraan esitysten kohtaan kolme, eli pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 9. tammikuuta, 20. 21. tammikuuta, 22. tammikuuta ja 23. tammikuuta. Onko näihin pöytäkirjoihin mitään muutospyyntöjä tai toiveita? Ei tunnu olevan, joten pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty. Sitten on kohta neljä. Nyt on kyse tientarkastustuomioistuimen jäsenen kuulemisesta ja sen ehdokkaan kuulemisesta. Esittelijämme on Ines Ajala Sender ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi ehdokkaan, jota Itävallan hallitus ehdottaa tähän toimeen. Tervetuloa Oskar Herentsö, ja valikuntamme kokoukseen. kun mitä suurempi sali on, niin silloin vähemmän on jäseniä paikalla. Minä voisin kirjoittaa jopa kirjan tästä ilmiöstä. Valiokunnan puheenjohtajan huomioista voisi kirjoittaa kokonaisen kirjasen. Mutta uskon, että mikäli jäsenet ovat täällä hieman hajallaan, kaukana toisistaan, siitä huolimatta keskustelusta tulee varmaan hyvän. Anna teille ensin puheenvuoron. Voitte pitää lyhyen alustuspuheenvuoron. Kirjaisitte Kysymyksethän teille jo esitettiin ja te vastasitte myöskin näihin kysymyksiin. Mutta nyt pyytäisin, että te pidätte oman alustuspuheenvuoronne ennen kuin sitten ryhdymme keskustelemaan. Ja tervetuloa vielä ja olkaa hyvä, nyt teillä on puheenvuoro. Mr. Chairman, Andre... Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, haluaisin aloittaa tämän puheenvuoroni englannin kielellä ja tämän jälkeen sitten vastaan kysymyksiin äidinkielelläni saksaksi. Voidakseni vastata tarkemmin puhun sitten Saksaa. Kiitoksia ensinnäkin tilaisuudesta esitellä itseni henkilökohtaisesti talousarvion valvontavaliokunnalle. Olen nyt ehdolla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi ja siksi olen täällä tänään. Puheenvuorossani haluan ensiksi keskittyä kokemukseeni tilintarkastusalalta. Olen toiminut yli 22 vuotta Itävallan valtion talouden tarkastuselimessä ja olen suorittanut yli 100 tilintarkastusta, suoritus, suorituksiin kohdistuvaa tilintarkastusta. Nämä liittyvät, liittyvät sekä liittovaltion että osavaltioiden toimiin. Ympäristö, ilmasto, tutkimus, valtion tuet ja työllisyysasiat ja maatalous ovat muun muassa näiden tutkintojen tutkimusten kohteena olleita kansallisen keskuspankin ja Itävallan yleisradioyhtiön tilejä olen niin ikään tarkastanut. Teidän tarkastusten yhteydessä olen halunnut valottaa tai painottaa enemmän niitä tarkastuksia, jotka liittyneet valtion talouteen, investointeihin ja riskienhallintaan. Minun nähdäkseni tärkein tarkoitus ei ollut aina se, että kriittisessä kohdin pidettiin kiinni säännöistä, vaan pyrittiin pohtimaan, kuinka voitaisiin parantaa raportointia ja tilien luotettavuutta niin, että parhaalla mahdollisella tavalla voidaan käyttää hyväksi veronmaksajien rahoja. Tällä tiellä olen pyrkinyt jatkamaan. Tämä on myöskin tavoitteenani sitten, kun mahdollisesti pääsen tilintarkastustoimijoistuimen jäseneksi. Pyrin noudattamaan tätä samaa linjaa tuossakin tehtävässä. Toinen seikka on EUn varainhoito. Kun toimin EU-rahoituksesta vastaavan jaoston päällikkönä, olin intensiivisesti mukana, kun tarkasteltiin eu rahoituksen liittyviä asioita. Toimieni yhteydessä ja ponnisteluiden avulla olen onnistunut syvä, paneutumaan syvällisesti Itävallan hallinnon puolella EU-rahoituksen ongelmin varsinkin silloin kun on kyse yhteishallinnosta. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuskertomusten yhteydessä. Olen paljon niitä asioita, jotka on mainittu Itävallan yhteydessä. Olen pyrkinyt parantamaan talous- ja rahapoliittista valvontaa ja tehnyt yhteistyötä kansallisten tilintarkastuselinten kanssa, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tätä, tämän kautta on syntynyt aivan uusi merkittävä ulottuvuus tämän haasteisen tehtävän hoidossa. Minun käsitykseni on, että tämä koordinoiva yhteistyö tulee tekemään työstäni tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä erittäin merkittävää työtä. Täytyy merkittävästi leimaamaan työtäni. Lisäksi katson, että Irpan tilintarkastustuomioistuimen pitäisi päättäväisesti kiinnittää huomionsa siihen, että se tekisi enemmän suoritustilintarkastuksia. Tämän vakaumukseni perustuu minun omaan kokemukseeni tilintarkastajana. Taloudellista hyötyä ja tehokasta vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä on koitunut näiden toimien kautta. Yhtäältä tulevaisuudessa pitäisi tilintarkastusten avulla pystyä saamaan tietoa EU-rahojen vaikuttavuudesta ja toisaalta pitäisi saada konkreettista koorin tuntuvaa osviittaa tai ohjeistusta, jonka avulla voidaan parantaa toimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Oma kattava kokemukseni yhteistyöstä liittovaltion ja osavaltion parlamentin välillä on parantaa toimintamahdollisuuksiin tässä suhteessa. Ja kolmanneksi riippumattomuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja työntekijöiden täytyy toimia esimerkillisesti, eikä saa olla minkäänlaista epäilystäkään siitä, etteikö riippumattomuuden ja puolettomuuden ja nuhteettomuuden kriteerit toteudu. Julkinen luottamus, suurin luottamus on tärkeää silloin, kun on kyse tintarvostoimijoistamen tekemien tintarvostusten ammattimaisuudesta ja riippumattomuudesta. Perustana on, ovat kansainvälisesti hyväksytyt normit. Kaikissa toimissani olen johdonmukaisesti pitänyt kiinni sisäisestä vakaumuksestani ja suoritan tehtäväni tilintarkastajana niin, että viitekehyksenä olen käyttänyt juuri näitä periaatteita. Silloin kun se on ollut erittäin herkistä arkaluonteista kysymyksistä, totesin, että olen tällainen riippumaton ehdokas, jolla on erittäin laaja koulutus ja erityispätevyys ja sopiva ammattikokemus tätä tehtävää varten. Se on on kyse julkistalouden tilintarkastuksesta. Urani aikana olen täysin keskittynyt tilintarkastukseen ja siihen, kuinka voidaan parantaa julkisia järjestelmiä, jotka liittyvät tilintarkastukseen. Ja tulen jatkamaan tätä työtä jatkossakin Euroopan tasolla. Ja tarkoituksenani on helpottaa ja parantaa läheistä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin välillä, erityisesti silloin kun on kyse talousarvion valvontavaliokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, Dank. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, herra Heretsä. Nyt saa puheenvuoron ensimmäisenä esittelijä ja sitten ryhmien edustajat saavat puheenvuoroja, jotta voit esittää kysymyksiä. Ines Ajala, Sender, esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra Henrich. Itävallan ehdokkaana tilintarkastustuomioistuimeen. On ilo tutustua häneen. Hänen ansioluottonsa on esimerkillä ajatella hänen pätevyyttään ja kokemustaan nimenomaan tällä saralla tilintarkastustuomioistuimen alalla. Hänellä on tilintarkastajan paljon kokemusta, mutta lailla minua kiinnostaa hänen pätevyytensä liittyen tarkastuksiin ja jatkuvaan vuoropuheluun Itävallan parlamentin kanssa, miten sitäkin voidaan parantaa sekä liittovaltiossa että alueellisestikin tai paikallisesti niin, että näin voidaan vielä kohentaa valmiuksia arkaluontoisemmillakin aloilla. Minä haluaisin nyt kysyä teiltä jotain. Onko, te olette nimittäin pitäneet tärkeänä myös Onko teillä ajatusta siitä, miten tietoturismin ohjelmaa voitaisiin viedä eteenpäin tällä kokemuksella? Ajatella, mikä on tavallaan myös puolestaan poliittisen parlamentin ohjelma, ettei tule tehottomuutta, jos ajatellaan, että jos ajatellaan mitään näkemyksiä, tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa on lausuttu, niin ne tulevat joskus liukkaisen liian myöhään, tai eivät ne oikeastaan välittömiä poliittisia tarpeita vastaa kuitenkaan. Näin on ollut Euroopan parlamentissa aikaisemmin, kun kuitenkin tarvitaan ehkä nopeastikin lausunto jostain asiasta. Haluaisin kuulla hiukkasen teidän ajatuksianne tästä kyvystä, ilman että siinä tingitään riippumattomuudesta, että olisi tällaisia valmiuksia työstä, ah, ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä ja tarpeita poliittisen vallan kanssa. Toiseksi, teillä on pitkä kokemus Itävallan tarkastuslaitoksesta liittyen myös siihen, mitä nyt ollaan kehittelemässä myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Intosaissakin, kuten myös teidän tarkastuslaitoksessanne on tehty. Nyt haluaisin kysyä, kun ajatellaan tätä keskustella yhdessä siihen yhteistyöhön, joka on nyt kasvamaan päin. Me olemme nähneet tämän esimerkiksi pankkien yhteydessä, niin että olisi yhteistyö yhteistyötä kansallisten tilintarkastuslaitosten ja Euroopan istumme kanssa, niin totta kai olemme aivan samaa mieltä siitä, että eurooppalaisten tilintarkastuslaitosten pitäisi olla vielä vahvempia laitoksia, jotka tekevät vielä enemmän yhteistyötä ja vielä laajemmin Tästä on nyt käynnistymässä myös keskustelua siitä, että saataisiin jonkinlainen kollegiaalinen verkosto näistä kansallisista tarkastuslaitoksista, jotka ikään kuin sitten heikentäisivät Euroopan tilintarkastuslaitosta. Mitä mieltä olette tästä? Kun ajatellaan teidän vastauksianne, sieltä opi muuten paljon asioita, niin paremminkin haluatte juuri vahvistaa kutakin tätä alaa myös tilintarkastustuomioistuimesta, mutta tästäkin kysyin. Sitten olette ottaneet esille yhden mielenkiintoista asiaa, nimittäin tarkastusten kustannukset. Jossakin vastauksissa tätäkin tuli esille. Haluaisin nyt ajaa tietää, olette ajatelleet, että kun tätä olette käsitelleet omissa tehtävissänne Itävallassa, niin kun tiedämme, että meillä on yhä rajallisempi talousarvio EU-ssa kuitenkin, on tiettyjä vaatimuksia tarkastuksissa ja kustannukset kasvavat tarkoitukset yhä laajempia ja yksityiskohtaisempia, siksi kalliimpiakin. Miten te nämä reunaudet saatatte yhteen, että tarvitaan enemmän tarkastuksia viimeisen senttiin asti, mutta se on kuitenkin ehdokas, tehokasta, ettei kuitenkaan liikaa kustannuksia synny. Sitten liittyen teidän osallistumiseen, kun teillä on aika paljon kokemusta myös pankkien valvontamekanismista – niiden valvonnasta. Nueva, el nuevo mecanismo. Yo creo... Teillä on nyt kokemusta uudesta mekanismistakin. Haluaisin kuulla teiltä jotain, mitä on uudessa mekanismissa, vakausmekanismissakin ajateltu. Tilintarkastustuomioistuin neuvosto Mm, sitä vastuuta ei ole koskaan ollut parlamentilla eikä tietenkin tarkastustuomistuimellakaan. Haluaisin kuulla tästä teiltä enemmän, koska siinä kun meillä on tilintarkastustuomioistuin kuitenkin mukana tuossa uudessa elimessä, vaan institutionaalisesti, ei vain henkilönomilaisuudessa, ja katsotaan, minkälaisia riskejä tästä saattaa koitua parlamentin kannalta. Lopuksi haluaisin jossain vaiheessa kuulla teiltä myös te vastauksissa, niin joita puhutte tarkastuksista, joita tehtiin kymmenen kuukauden ajan, että on niin kutsutaan paradigmaattisia tarkastuksia. Miten voidaan tämä tasapaino saada aikaan, kun ajatellaan, että me tarvitaan tehokkuutta, mutta meillä on vain tietyt inhimilliset voimavarat käytössä. Jos ajatellaan tilintarkastustuomioistuinta, koska sieltä ollaan nyt viemässä osin henkilötyövoimaa, ja halutaan kuitenkin lisää tehokkuutta, niin miten te olette Itävallassa tämän hoitanut? No ei muuta tällä haavaa. Äh, Kiitoksia paljon Ines Ajala Sender. Ehdottaisin, että kokoamme useita kysymyksiä yhteen ja sitten voitte vastata. Nyt Ingel Kresle puhuu kansanpuolen nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Olemme erittäin iloisia siitä, että meillä nyt on edessämme ehdokas, joka on toiminut kansallisessa tilintarkastuslaitoksessa. Hän on hy- hyvin paljon kokemusta. Voisitko kertoa enemmän, mitkä ovat teidän painopistealueitanne silloin, kun teette yhteistyötä Euroopan parlamentin ja tilintarkastustoimijoistamme kanssa kansalliselta tasolta? Teillä on hyvin paljon kokemusta, mutta onko teillä neuvoja sen suhteen, miten voisimme parantaa yhteistyötä? Ja voitteko kertoa, miten voisimme vielä enemmän saada hyötyä tientarkastustoimistomme tekemästä työstä. Kritiikkiä on esitetty. Olemme toivoneet toivoneet esimerkiksi erityiskertomusten osalta enemmän avoimuutta. Hyvin paljon byrokraattisia menettelyitä on edelleenkin käytössä. Ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet joutuvat sitten ponnistavat myöskin hoitakseen tehtävänsä. Itävallan tilintarkastuselimen työntekijänä edustajana. Olette tietysti tehneet yhteistyötä myöskin Euroopan unionin tilintarkastustoimistomen kanssa. Ja nyt äh, ei kannata pyrkiä meitä hämäämään tässä kysymyksessä, koska me tiedämme, että teillä on kokemusta näistä kysymyksistä. Voitteko kertoa lisää? Riippuu siitä, haluaako kysymyksen sitä kuulla virallisen tai epävirallisen version asiasta. Ehdokas voi itse päättää. Geyer on seuraavana esitteenä, mutta, mutta Mulder häntä ensin. Kiitos puheenjohtaja. Ehdokkaalla on todellakin jo vakuuttavaa kokemusta Itävallasta, tilintarkastustuomioistuimesta. Muutamia yleisiä kysymyksiä suuri vuosittainen tapahtuma täällä parlamentissa on, kun esitellään vuosittainen tilintarkastustuomioistuimen kertomus, ja silloin joka vuosi me tarkastelemme yhtä prosenttiosuutta, nimittäin virhetasoa, kun on toteutettu yleistä talousarviota viimeisen vuosina aikana tämä on ollut korkeammalla tasolla, olemme kovin tyytyväisiä parlamentissa, mutta näin se on. Mutta kaikki perustuu kuitenkin oletukseen tilintarkastustuomioistumesta, että myönteinen tarkastuslausuma voidaan antaa vain, jos virhetaso ei ylittä 2 prosenttia. Viimeisen 19 vuoden aikana me emme ole pystyneet saavuttamaan tätä 2 prosenttia Oletteko te sitä mieltä, että kahden prosentin taso on vieläkin realistinen? En tiedä. Kun ajatellaan Itävallan talousarvion toteuttamista, ollaanko siellä alle kahden prosentin vai missä, halusin tietää tämän. Mutta kysymys liittyy kovasti tähän, onko tämä olettamus, pyrkimys realistinen ja erityisesti kun ajatellaan teidän kirjallisia vastauksianne, että aina on suhde kustannusten ja hyötyjen kanssa ehkä valvonnan kustannukset alkavat tulla turhan kalliiksi, jos korostetaan liikaa tätä 2 prosenttia, vai onko mahdollista tällä järjestelmällä saavuttaa tämä taso? Sitten toinen kysymys. Se koskee kohtaa, joka on varsin suosiollinen parlamentille. Me olemme sitä mieltä, että yhteisessä, yhteishallinnossa puuttuu vastuuta jäsenvaltiotasolta. Ei ole tarpeeksi ymmärretty sitä, että miten pitää toimia ja kuinka pitää olla myös vastuussa teosta. Ja tästä syystä parlamentti korostaa tällaista vuosittaista poliittista lausuntoa ja asianmukaisella poliittisella tasolla jäsenvaltioista, joissa todettaisiin, että rahat on kunnolla käytetty tai on tehty varauksia ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa, että he pohtisivat hiukan asiaa enemmän kuin tällä hetkellä tekevät on joukko vastalausetta, vast, vastalausetta tälle, erityisesti ne jäsenvaltiot, jotka toimivat liittovaltion rakenteessa. Ja äh, esimerkiksi Itävallan tapauksessa, oletteko te sitä mieltä, että olisi mahdollista sellainen, että annettaisiin tällainen jäsenvaltioiden ilmoitus? Vastaus tähän siis kyllä tai ei. Thank you very much, uh, Jan. As next... Kiitoksia paljon Jan. Seuraavaksi Marta Andreasen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä vaikuttavasta taustastanne ja hyvin asianmukaisesta sellaisesta. Usein ei sellaista täällä näe. On äärimmäisen tärkeää, että siellä on myös väkeä, jolla on asianmukaista kokemusta tilintarkastustuomioistuin jäsenenä, jos haluamme Euroopan varanhoitoa kohentaa. Te viittasitte siihen, että ette ole kiinnostunut pelkästään sanoisinko varojen käytön sääntöjen mukaisuudesta, vaan paremminkin mitä hyötyä ohjelmista koituu tai miten menestyksellisiä verovaroin maksettu, maksetut ohjelmat ovat. Me tiedämme, että tilintarkastustuomioistuin ei ole antanut lausumaa, toimien laillisuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta sitten viimeisen 19 vuoden ajan. Eli jos ei tässä pystytä hoitamaan toimia laillisuutta ja sääntöjen mukaista, niin miten teidän mielestänne tästä yhtäkkiä voidaan loikata arvioimaan ohjelmien tehokkuutta? Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Ehrenhauser. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia paljon. Minä olen saanut vastuulleni esittää ikäviä kysymyksiä. Riippumattomuus on erittäin tärkeä asia. Ja se on ennalta ehto. Joitakin juttuja Itävaltaisessa lehdissä on kirjoiteltu joissakin viikonlehdissäkin, en tiedä. Oletteko te kuulleet näistä lehtijutuista? Kenties voin kertoa kollegoille, mistä on kyse näistä lehtijutuissa. Mihail Spindleker on ÖVPn, eli konservatipuolueen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri, ja nyt hän on joutunut merkittävän kritiikin kohteeksi omassa maassaan, ja nyt on pelättävissä, että EU-vaalien jälkeen teoreettisesti ÖVPn e tilan saattaa heikentyä merkittävästi, ja sitten hän menettää asemansa. Ja näin mediassa ainakin sanotaan, hän toivoo, että sitten hän pääsisi komissaarin paikalle – herra Fögelbauer pitäisi siinä tapauksessa vaihtaa, koska on Spindeleckerin hyvä ystävä ja vaikuttaa siltä, että nyt on sovittu siitä, että Spindeleckerin kabinettiin pitäisi saada nainen johtotehtäviin. Tämä on tietysti vain lehtikirjoittelu. Nyt tiedetään, että tietyt henkilöt Saksassa katsovat, että tämä kaikki kuulostaa hieman kummalliselta, mutta mikäli tietää Itävallan sisäpolitiikasta jotakin tietää, että se, että kenen ystävä sattuu olemaan, on merkittävä kysymys. Minulla olisi muutama kysymys teille. Ensinnäkin, on kaikan oikein, että te olette valtionvarainministerin hyvä ystävä, eli Michael Spindeleckerin hyvä ystävä, joka edustaa ÖVP, mikä hän on. Onko tämä tällainen yhteensovittamaton ongelma, ja mikäli hänestä tulisi tai jommasta kummasta tulisi komission jäsen, miten tämä suhde sitten muodostuisi, entä sitten Ehrenhauser ja se, että nainen nimitettäisiin kabinettipäälliköksi. Ja toiseksi, kun otetaan huomioon Itävallan kansallisen neuvoston toimi ja se, että väitetään, että muita hakijoita ei ole edes ollut, tai ei muita hakijoita ei edes ehdotettu tähän toimeen. Tiedättekö, että joku muukin olisi hakenut tätä tointa? This is it's, uh... Tässä on Mekkonen joukko kysymyksiä. Berman niin ikään on pyytänyt puheenvuoroa, mutta kenties nyt otamme vastauksia tähän väliin. Ja sitten tämän jälkeen vielä toinen kysymyskierros. No, herra Berman vielä. Dankeschön. Um, I'd like to ask you Haluaisin kysyä. Itävallan tarkastusvirastosta tekee se paitsi rahoitustarkastuksia, myös suoritustarkastuksia ajatellen hallituksen politiikan täytäntöpanon tehokkuutta varmasti tiedätte ilman epäilyksen häivää, että Euroopan tilintarkastustuomioistuinta on parlamentista pyydetty tekemään kumpaistakin sekä toki rahoitustarkastuksia, mutta myös suoritustarkastuksia. Minusta nyt vaikuttaa siltä, että kuten muistakin, että se ei ole mikään helppo homma ihan kaikilla politiikan lohkoilla. Siksi mietinkin, mitä mieltä te olette tästä tilanteesta. Mitä tilintarkastustuomioista Euroopassa tarvitsisi, jotta se selviytyisi tästä tehtävästä? Tyydyttävällä tavalla siis teidän mielestänne. Mikä on teidän käsityksenne tästä ongelmasta? Kiitos. Kiitoksia. Tässä oli suuri joukko kysymyksiä. Aivan lyhyt kysymys vielä ja sitten vastauksia tämän välin. Rova Gressle. Tosiaan sen Eerahausen, minä olen käsittänyt, että mä tämän sen eri tavalla. Itävallassa huhut ja mediahuhut ovat melkoisen dynaamisia. Tunnen tämän tarinan, joka liittyy tähän naiseen, joka on yhdistetty tähän rouvaan, joka liittyy herra Spindelekkeriin. Ja että rouva Spindelekker hänen asemansa, niin minä olen kyllä kuullut näitä huhuja, mutta minä tekisin kyllä melkoisen hajuraa näihin huhuihin. Tiedän ja seuraajanne, seuraajasta on puhuttu Itävallassa jo. Interessant. En tiedäkään tästä ole näin mielenkiintoista keskustelua tänä iltapäivällä. Herra Erich, nyt odotamme erittäin kiinnostuneet teidän vastauksianne. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, ei tämä tehtävä nyt helppo ole. Kysymyksiä tuli hyvin paljon ja pyydin parhaani ky- kykyni mukaan niihin vastaamaan en- ensin ruuva esittelijän kysymyksiin. Parlamentin poliittinen ohjelma tientarkastoimijoistuimen tekemä työ ja ohjelma. Katsoin, että tässä yhteydessä kannattaa ottaa lähtökohdaksi se, että yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuimet ja myöskin Euroopan tilintarkastustuomioistuin omat tietyn tehtävän. Ja tehtävänä on, on pitää kiinni Euroopan unionin perustamissopimuksesta ja sen säännöksistä ja myötä vaikuttaa siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto pystyvät äh, toimimaan ja tilintarkastustoimistomme on tässä tukien roolissa. Tilintarkastaja, tai ne poliittiset tavoitteet, jotka on asetettu, ovat meidän mittatikkunamme. Tilintarkastajan täytyy katsoa, että tilintarkastaja ei tee politiikkaa eikä tee poliittisia päätöksiä, vaan pikemminkin me pistämme täytäntöön, tai tilintarkastustoimijoista pistää täytäntöön poliittisia päätöksiä, jotka on tehty. Uskon, että tämä pystytään hyvin hoitamaan tämä tehtävä. Jotakin edeltä edellytyksiä tälle on kuitenkin. Päämäärä täytyy määritellä kunnolla, ja mikäli päämääriä ei ole, silloin voimme eh, tästä benchmark-vertailua. Katsomme, kuinka nämä asiat on hoidettu tai mis, miten ne muualla on hoidettu paremmin ja miten saan kaikkein parasta tulosta ja vaikuttavuutta toimista. Toinen seikka, joka täällä mainittiin, oli aikatekijä. On tärkeää tientarkastusten ja kertomusten yhteydessä tietystikin pohtia näiden tarkastuskertomusten laatua, joka tietystikin on tärkeä asia, mutta täytyy olla myöskin oikea-aikaisesti liikkeellä Tämä liittyy teidän työhönne. Mikäli kertomukset saadaan liian myöhäisessä vaiheessa, kun poliittiset päätökset on jo tehty, tämä on ongelma. Minulla on esimerkki, esimerkkiä kokemukseni valossa tästä. Esimerkiksi rahoitusmarkkinan valvontaa, valvontaan kohdistunut tilintarkastus on pankkien valvontaa ja luottolaitosten vakuutusyhtiöiden tarkastusten yhteydessä esitettiin jotakin kriittisiä kommentteja, mutta tavoitteena, tavoitteenamme silloin oli ajantasaista tilannetta lain muuttamisen jälkeen. Yhdeksän kuukautta myöhemmin meillä oli kertomus valmiina. Ja sitten tämä esitettiin liittoneuvostolle tämä kertomus ja esitimme jotakin suosituksia ja jotakin malleja esitimme, jotka olivat sitten pohjalla silloin, kun lakia ryhtiin muuttamaan. Hallitusohjelma ryhtyi muuttamaan. Tämä olisi ihanne tilanne. Meidän täytyy ponnistella sen puolesta, että työmme on laadukasta, ja pystymme auttamaan lainlaatioita ja pystymme toimimaan oikea-aikaisesti. Täällä puhuttiin pankkeihin liittyvästä keskustelusta ja pankkien kanssa käydystä keskustelusta ja valvontaviranomaisen tilintarkastustoimistoimen toimista ja verkostosta, joka tilintarkastuselimillä on käytössään. Ja kustannusten valvonta oli tässä kuvassa mukana. Valvonnasta ja yhteistyöstä voidaan yleisesti ottaen sanoa, että olen vakuuttunut siitä, että valtion talouden tarkastus ei voi pitäytyä rajoihin. Me tarvitsemme hyvän verkoston silloin, kun on kyse varanhoidon valvonnasta. Ylikansallista valvontaa tarvitaan eu tasolla, jäsenvaltioiden välillä ja alueiden välillä. Meidän täytyy päästä tähän ja ottaa esiin myöskin teho, tehokkuus, vaikuttavuuskysymys yhteistyössä muiden kanssa. Ja mahdollisimman vähillä resursseilla täytyy saada mahdollisimman suurin vaikutus aikaan. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta kyllä. Meillä on riittävästi toimikenttiä, joilla voidaan parannuksia saada aikaan. Esimerkiksi silloin, kun on kyse jaetusta hallinnosta tai yhteishallinnosta parannettavaa vielä on. Ja kun on kyse vakausmekanismista, hyvää yhteistyötä on jo olemassa tähän, täällä viitattiinkin jo. Hyvät naiset ja herrat, te, te tiedätte, että taustalla on perustamissopimus ja toimielimet, ja kyse myöskin siitä, että rahoituskriisiin pyritty puuttumaan ja auttamaan hätää kärsiviä maita tämän mekanismin yhteydessä. 700 miljardia on kyseessä ja 80 miljardia pitää saada vielä koottua kasaan. Ja no, tämä raha tulee jäsenvaltiolta. Jäsenvaltiolta tämä raha tulee veromaksien taskuista. Ja hyvin pieni vähäinen ulko, ulkoinen valvonta on tässä ollut käytössä ja pelkästään osittaista valvontaa liittohallitus sekä Saksassa että Itävallassa on puuttunut juuri tähän. Ja Saksan valtuuskunnan puheenjohtaja esitti tähän kommentin. Ja olemme pyrkineet tekemään jotakin parannuksia, parannusehdotuksia niin, että yhä parempaan valvontaan päästäisiin ja varanhoidon valvontaan pystytty hoitamaan siten, että tässä Board of Auditors-elimessä, eli ulkoisessa tarkastuselimessä on viisi jäsentä mukaan luettuna pysyvä jäsen Euroopan tien tientarkastusomistoimesta. Suurimpana tavoitteena on se, että on saada ratkaistua, mutta kaikkein parhaaseen tulokseen vielä päästä. että ulkoinen tarkastuskomitea joutuu toivottavasti täytyy tämän ähm, elimen johtotason pitää antaa kertomus sekä kerran parlamentille että neuvostolle, mutta kaikkein parhaaseen tulokseen vielä päästy. kaiken täytyy vielä ponnistella, jotta parannuksia saataisiin tässä suhteessa aikaan. Sitten kustannusten valvonta. Tämä liittyy myöskin kustannuksiin ja tarkastusten kustannuksiin, koska ei ole mitään järkeä tässä on täysin vakuuttunut, että tarkastetaan pelkästään kustannuksia, lisätään kustannuksia, että palkataan enemmän tilintarkastajia, mikä on kyse osa-alueista, joilla on erittäin suuret ja hyvät normit jo käytössä. Tehän tunnitte tämän käyrän, ja joissakin kohdin virhetaso on hyvin pieni. Ja mikäli rajakustannukset ovat kovin korkeat, että kaikista virheistä päästäisiin eroon, niin ei tämä tarkoituksenmukaista, mikäli kustannukset ovat liian suuret näistä tarkastuksista. Meidän täytyy suhteessa su, muista aina oikea suhtaisuus, niin että saadaan oikea tasapaino aikaan, kun tarkastetaan tarkastusten kustannuksia ja saatua hyötyä ja virheiden vähentämistä Siinä pitää. Aina tapauskohtauksista täytyy tarkastella näitä kysymyksiä. Sitten kolmas kysymys sivua tätä parempaa valvontaa joka, viime, joka ikistä senttiä myöten. Minun mielestäni ei tämä ole tarpeellista. Tärkeää on, että tarkastustoimessa tarkastellaan järjestelmiä, tarkastusjärjestelmiä, kuinka esimerkiksi tutkimukset tehdään, onko säännöstä pitänyt kiinni, ovatko valvontavälineet käytössä, onko raportointi avointa, vastuu- ja asianmukaista, ne ovat tärkeitä alueita. Ja sitten mikäli havaitaan, että on puutteita näissä toimissa, jotka aiheuttavat huolta, niin silloin on tarkoituksen mukaista syvällisemmin puuttua näihin ja tarkastaa, mistä kenkä puristaa, mistä puutteet ovat aiheutuneet ja mihin toimiin täytyy ryhtyä tilanteen korjaamiseksi. Kun tarkastellaan virhetasoa ja sen määritelmää, joka ei joka ikisen työntekijän perään voi järjestää, lähettää tar- tilintarkastaja, sitten tilintarkastajan perään vielä tilintarkastajan. Meidän täytyy tarkastaa, kuinka tämä toimivat ja kuinka tarkasti odotetaan sääntöjä. Ja sitten äh, vakausmekanismin yhteydessä, yhteyteen esitin myöskin kysymys, tämän niin jo viittasinkin. Esittäjäkin tämän viittasi. Tietystikin tähän liittyy ongelmia. Minäkin näen tämän tilanteen näin. Tilintarkastustoimistomen edustaja ja Euroopan parlamentin edustaja ovat tietystikin tarpeellisia. Ja raportointi on tarpeellista. Se on nykyisen vakausmekanismista. Kertomus annetaan johtokunnalle. Ja missä muodossa tämä sitten on parlamentin nähtävissä. Tässä suhteessa ratkaisu ei ole vielä tyydyttävä. Ilo, ilomielinen tulen ponnistamaan sen puolesta, että neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa saataan käytyä ja sitten tähänkin valvontapuoleen tulee parannuksia. Täällä oli myöskin kysymys, joka liittyi inhimillisiin resursseihin ja toiminnan kustannuksiin. Tietystikin Itävallassakin on esitetty aina tämä kysymys. Kun tarkastan Itävallan tilintarkastustoimistomen rakennetta, sieltä havaitaan, että joka kolmas neljäs vuosi pohditaan uudestaan henkilöstörakennetta. Olemme puhuneet esimerkiksi maatalousjaoston toimista, joka pääsisi vastasi pelkästään maataloudesta. EUn rahoitusvälintä käsittelevän jaosto on vahvistettu ja rahoitusta on sille osastolle enemmän. EU-rahoitusjaosto on niin tärkeä, että että se tuo jaosto käsitteli vain ja ainoastaan EUn rahoituksen liittyviä kysymyksiä. Ja myöskin kyse on valistuskampanjasta. Liittovaltion ja osavaltioiden tasolla parantaa myöskin tietoisuutta EUn rahoitusjärjestelmistä. Läheten, kehotetaan, kannustetaan eri osallistujia tulemaan mukaan ja lisätään tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista. Tintarkastustoimistomme jatkuvasti uusia tehtäviä omassa maassani. Ja kuitenkin resurssit ovat silloin tarpeellisia tehtävien su- suurtamisessa. Ja kun on uusista tehtävistä, esimerkiksi kunnallistason tarkastuksista, alun perin meidän toimivaltuuksiemme alaisuuteen kuului 24 kuntaa tai kaupunkia. Onneksi pystymme argumentoimaan sen puolesta, että 10 tuhannen kunnan asu, 10 000 asukkaan kunnat pelkästään kuuluisivat tämän piirin, koska muuten näitä kuntia olisi liian paljon. Eli 24 kunnasta nyt on siirtynyt 70 kuntaan tai kaupunki, joita nyt valvotaan. Parannuksia on tähänkin pyritty saman aikaan omassa maassani. Vielä yksi seikka, jo ansioluettelossani totesin, että olen seitsemän vuotta ollut tilintarkastustoimiston sisäisen tarkastuksen jaostossa sen lisäksi, että olen ollut toiminut tilintarkastajina. Ja silloin kun on kyse tällaisista organisoiduista kysymyksistä, mekin, minäkin olen törmännyt näihin urani aikana. Olemme tehneet analyysejä, joiden valossa olemme katsoneet, että pitäisikö kaikki tarkastustulokset tarkastaa vielä uudestaan ja nopeammin saada tarkastuksia aikaan. Sisäinen uudistus on pyrkinyt juuri tähän. Meidän linjamme on ollut se, että pistämme täytäntöön juuri tähän pyrkiviä tavoitteita. Tämä näistä kysymyksistä toistaiseksi. sitten esitin kysymys, joka liittyy prioriteetteihin ja e- suhteeseen Euroopan parlamenttiin ja toisaalta suhteeseen siihen, miten saadaan parantua suhdetta Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen välillä. Olen itsekin pohtinut tätä ja osuuspuheenvuorossakin mainitsin tämän seikan. Enemmän tällaisia suoritustarkastuksia pitäisi tehdä, tai toiminnan tarkastuksia. Itävallassa olemme lähinnä keskittäneet tilintarkastukseen, rahoitustarkastukseen. Tämä liittyy myöhemmin esitettyyn kysymykseen, mutta ehkä voin tässä yhteydessä jo mainita, että Itävallassa Itävallan tilintarkastustuomioistuimen antaa liittotason tilintarkastuskertomuksen. Tämä on antlaatuista Tietystikin kyse on vuositilinpäätökseen kaikkien ministeriöiden kohdalla, mutta me laadimme sitten tämän kokonaiskertomuksen, eli me kommentoimme ja arvioimme tilannetta eri ministeriön kohdalla, ja me myöskin kommentoimme eri poli- talouspoliittisia pyrkimyksiä ja sitä, kuinka niihin on pyritty kuin tässä on onnistettu ja myöskin velkatilannetta olemme analysoineet maassa. Ja meillä pohtii myöskin eri poliittisia osa-alueita, jotka liittyvät suuriin kustannuksiin, kuten eläkkeet, terveys- ja sosiaalikysymykset. On tarkastanutkin kysymyksiä, tämä on perustavanlaatuinen ero suhteessa Euroopan tilintarkastuistuimen, Euroopan elimen toimintaan. Me emme anna mitään tarkastuslausumaa, vaan pikemminkin, kun huomaamme puutteita tai ongelmia, annamme, otetaan käyttöön tällainen ongelmien korjaamismenettely, eli puutteita täytyy korjata. Mutta emme anna mitään lopputilinpäätöstä liittovaltion tasolla, vaan pystymme pikemminkin vaikuttamaan siihen, että asiata oikaistaan ja oikeata tai summat saadaan korjattua, mikä ongelma on ollut. mikä saattaisi hyödyksi teille teidän työssänne. Ja mitä tulee tähän Euroopan tilintarkastustoimijoistamme antamaan vuositilin päätökseen ja tarkastuslausumaan. Euroopan tilintarkastustoimijoista tekee erittäin laadukasta työtä jo, no, jo nyt, mutta voitaisiin kenties pohtia vielä sitä, voitaisiinko nämä lausumat, jotka liittyvät laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen, on taas siten, että ei pelkästään puhuta talouskysymyksistä rahasta, vaan kun tarkastetaan tehtäviä ja summaa, joka on annettu käyttöön ja onko tilit kunnossa ja onko vuositilinpäätös kunnossa, niin tietystikin kyse on säännönmukaisuustarkastuksesta, mutta sinänsä tämä ei vielä ole kovinkaan suureksi hyödyksi, mikäli ei tiedetä, mitä tarkoitusta varten rahat on käytetty, mitä vaikuttavuutta ja tehokkuutta on ollut toimilla, onko työpaikkoja syntynyt, onko talous elpynyt, kuinka menoja voidaan valvoa ja mitä seuraamuksia parin käytöstä on ollut. Tätä puolta voitaisiin vahvistaa, vaikuttavuuspuolta. Haluaisin odotan painottaa sitä, että kyse ei ole joko tai vaihtoehdosta, vaan pikemminkin erilaisista painotuksista ne kahden välillä. Enemmän suoritus tai toiminnan tarkastuksia ja toisaalta tarkastellaan laadukkuutta ja hyviä esimerkkejä, joita voidaan käyttää hyväksi. Tämä voisi helpottaa teidän työtänne ja tehdä siitä laadukkaampaa. Minun nähdäkseni olisi on tärkeää tilintarkastustuomioistuimessa, että esitetään kritiikkiä tilintarkastusten yhteydessä ja kriittisiä huomioita. Meidän tavoitteenamme olisi tämä. Mitä kritiikkiä ei tietystikään pidä esittää ilman, että antaa myöskin suosituksia. Tilintarkastaja voi esittää kriittisiä huomioita ja sitten mikäli häntä kysytään, miten tämä voitaisiin hoitaa paremmin, sitten täytyy olla valmiina myöskin antamaan suosituksia. Tilintarkastaja ei voi tietenkään tietää kaikkea, ei taatosti, mutta hänen täytyy voida pohtia, miten voitaisiin mahdollisesti rahat käyttää tehokkaammin ja vaikuttavammin hyödyksi. Tietystikin tässä Tähän liittyy myöskin laatukysymys. Nyt pitäisi tarkastella työohjelmaa, joka on julkaistu, kuinka paljon suoritustarkastuksia tientarkastustoimistojen pitäisi tehdä. 25, 45, mikä lukumäärä olisi oikea. Näitä on ollut enemmän viime aikoina. Ja määrä ei kuitenkaan ratkaise, vaan laatu, näiden kertomusten sisältö ja suositukset, jotka teille esitetään, jotta te voitte sitten tehdä työnne vielä paremmin. Tämä on ratkaiseva. Sitten nämä herkemmät, arkaluontoisemmat kysymykset liittyvät Itävallan tilanteeseen. Tilintarkastustuomioistuimessa, näin voin sanoa, olemme onnistuneet tekemään erittäin hyvää yhteistyötä Euroopan yhteisön tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen tarkastuksen yhteydessä silloinkin kun olemme vastuussa minun puolesta kaikki tarkastukset, jotka teidän tarkastamme tekeen, ne, tulo, ne kaikki otetaan huomioon kohteeksi myöskin Itävallassa. Me tulemme, me ikään kuin katsotaan olkapaan ylitse ja teemme yhteistyötä teidän tarkastusmiestelmien kanssa. Ja tämä on erittäin mielenkiintoista. Mekin puutumme näihin asioihin, mikäli tarkastamme on huomattavastakin, niin sitten paneudumme tähän tarkemmin. Tämä on mielenkiintoista ja tilintarkastustuomioistuimen työ on sellaista, että se on erittäin vakavasti otettava erittäin laadukasta työtä. Tämän olemme voineet havaita omalla tahollamme. Ja katson, että kun monet kysymykset liittyvät yhteistyöhön, Nyt ei pidä niinkään tuijuttaa sitä, mitä tiedotoimistojen kollegat tekevät, vaan pikemminkin katsoa, mitä painopistealueita pitäisi asettaa. Voin antaa esimerkin, tai kolme neljä esimerkkiä tulee mieleeni. Silloin kun tehdään tällaisia uheistarkastuksia, jotka kestävät kolme neljä päivää ja jotka tehdään pistokokeiden perusteella ja tarkastellaan edunsaajana kykyä pitää kiinni säännöistä, nämä ovat erittäin mielenkiintoisia. Ja e- Itävallassa juuri on painotettu näitä esimerkiksi maatausrahastopuolella ja LEADER-ohjelman yhteydessä, tai ÖPUL, eli ympäristötoimien yhteydessä on tehty yritystarkastuksia pistokokeiden avulla ja tällä hetkellä on rahoitusoikaisuja tarkasteltu, tai tarkastellaan rahoitusoikaisuja, jotka ovat erittäin tärkeitä vuoden lopputaseen kannalta. Nyt olemme valmiita pikapuolin antamaan näistä loppukertomuksemme. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että Euroopan yhteisön tiintarkastustoimijoiston nauttii erittäin suuresta kunnioituksesta Itävallassa ja meillä on hyvin paljon yhteyksiä keskenämme ja suhde on erittäin hyvää meidän tilintarkastustuomioistuimimme ja eurooppalaisen välillä. Meillä on monia yhteisiä työryhmiä. Meillä on kokemusta näistä esimerkiksi tämä ryhmä, joka käsittelee Euroopan vakausmekanismia. Olen toiminut siinä ja olen, olemme pyrkineet parhaalla mahdollisella tavalla hoitamaan näitä asioita. Sitten virhetasosta vielä. Kaksi prosenttia, onko se sitten paljon vai vähän? Tämä on kiperä kysymys. Ja parlamentti tietystikin on tästä kysymyksestä. Minun mielestä mitään kultaista sääntöä ei ole, mitään lopullista totuutta ei ole. Kansainvälisessäkin tarkastuksissa on erilaisia rajavedettä ja meillä on tämä oleellisuusaste, olennaisuusaste, jota on käytetty hyväksi. Ja mitä tilintarkastusten yhteydessä havaitaan, mitä havaintoja tehdään, Jotkut summat ovat kovin pieniä, että ne eivät merkittävällä tavalla vaikuttaa talousarvion, mutta aina kun löydetään virhe, silloin tarkastellaan tätä olennaisuusastetta. Mikäli havaitaan, että jostakin asiakirjasta puuttuu joitakin allekirjoituksia tai mikäli havaitaan, että tar- tarjouskilpailumenettelyiden säännöistä ei pidetty kiinni. Minun nähdäkseni nämä ovat erilaisia merkitykseltään nämä kaksi asiaa joten jo, jotain, jonkinlainen olennaisuusraja täytyy asettaa. Ja sitten kustannushyötysuhde. Vaikea sanoa, onko joku paljon vai vähän, mutta yksi huomio vielä tähän. Minun nähdäkseni olisi erittäin tärkeää, se onko nykyisen jaetusta hallinnosta, että me pyrimme usein jälkikäteen tarkastelemaan tilannetta ja muuttamaan kynnysarvoja saamme, saadaksemme lisää varmuutta. Minä katson, että meidän pitäisi tarttua ongelmiin juurista käsin, siellä missä maksuja ja suorituksia tehdään, sinne pitäisi, suori, sinne pitäisi suorittaa tarkastuksia. Hyvin paljon resursseja voitaisiin tällä tavalla säästää. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnollinen tarkastus tehdään ilman, että ryhdytään aina keräämään näitä tietoja ja sitten analysoimaan niitä. Tämä on erittäin paljon kustannuksia syövää toimintaa. Lisää lausumia, jotka sitten tarkastetaan jälkikäteen. Tietystikin, tämä tietystikin paraisi, parantaisi tilintarkastusten luovuttavuutta, luotettavuutta, mutta kustannushyötysuhde täytyy olla tässä päällimmäisenä toimissa. Sitten teidän kysymyksenne Mikäli ymmärsin kysymyksen oikein, tämä liittyy tähän eurooppalaiseen ohjelmaan, että Euroopan meillä on ongelmia säännönmukaisuuden kanssa. Entä sitten kustannushyöty? Tämä liittyy siihen, mitä jo sanoin. Yksi ei sulje toista pois. Tilintarkastajat ovat hyvin koulutettuja, että pystyvät kumpaankin tehtävään Jotkut toimivat eri järjestelmien valossa ja saavat erilaisia tuloksia. Ei tämä tarkoita sitä, että pitäisi valita joko tai, vaan pitäisi järkevä sekoitus kumpaakin pitäisi saada käyttöön. Mikäli säännönmukaisuustarkastus tai luotettavuustarkastus tehdään ja ongelmia esiintyy, jotka ovat talouden kannalta merkittäviä. Ei niitä pidä rakaista maton alle. Ja mikäli tämä rahoituspuolen tarkastus nostaa esiin jotakin ongelmia, niin täytyy puuttua. Ja säännönmukaisuus on tässä määrävässä asemassa erittäin hyvä, että voidaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Tämä on erittäin järkevä lisäys nykyiseen toimintaan. oli vastasinkin ja sitten vielä viimeinen kysymys, tai neljä kysymystä vielä, jotka minulle esitettiin. Se, että olen Spindeleckerin ystävä, minun on selkeä ystävä. Minä tunnen tohtori Spindeleckerin kahdellakin tapaa julkisissa yhteyksissä on tavannut äh, häntä. Hänet äh, tilaisuus oli 300 henkilöä. Olen kätellyt häntä ja kuulen tilintarkastaja. Minut esiteltiin hänelle ja muutaman sanan vaihdoin hänen kanssaan. En voinut tältä välttyäkään. Tämä oli, tämä oli merkittävä tapaaminen. Toisen kerran tapasin häntä Viinissä lentokentällä. Puolisoni oli valtuuskunnan johtajana. Olimme palamassa Bonnista, jossa oli pohdittu Euroopan vakausmekanismin varanhoidon valvonnan parannusta. Ja po- kävin poimimassa vaimoni lentokentältä. Silloin toisen kerran joudun kättelemään tätä henkilöä. Ja sitten väitet, väitetään, että kyse olisi henkilökohtaisista intresseistä ja ystävyydestä. Minun mielestäni se, että tämä ei ole yhteensopivaa minun mahdollisen tulevan toiminnan kanssa on mielestäni hölynpölyä. Se, että Spindelikkenin kabinettiin pääsisi tämä rouvas henkilö. Minä olen hyvin voimakkaasti intensiivisesti valmistautunut tähän kuulemiseen. Itävallan tilintarkastustuomioistamessa, mikäli jäsenenä, minun täytyy vielä hoitaa tehtäväni siellä loppuun, jotta työni jatkuu siellä juohivasti. Olen pohtinut hyvin monia asioita etukäteen, mutta en ole pohtinut laisinkaan sitä, miltä minun kabinettini näyttäisi tulevaisuudessa. Ja minun mielestäni parlamentti ja valtuusvaliokunta tekee päätöksen tiintarkastustoimistuimen jäsenen nimittämisestä tällaisten väitteiden perusteella. Tämä ei ole asianmukaista. Esimerkiksi kysymys, kuka toimisi minun kabinetissani työntekijänä, on täysin ennenaikaista keskustelua. Itävallan liittohallituksessa on koaliitto, joka koostuu kahdesta puolueesta. Hallitus minut nimitti, minä voitin kilpailun ja osastoin tämän kilpailun, koska olin kiinnostunut tästä työstä. Itävallassa on tarpeellista, että hallitus tekee päätöksen ehdokkaasta, mutta myöskin kansallisneuvosto tämän hyväksyy. Eli parlamentti, parlamentti vahvisti minun nimitykseni tai ehdokkuuteni. Ja voin sanoa, että minun ehdokkuuteni sai erittäin laajaa poliittista tukea. Kuulemisessa maassani olin mukana Sitten vielä neljäs kysymys. Jota nyt, josta nyt en saa kyllä omasta söheryksestä niin selvää. Ehkä herra se voi auttaa. Tai kuka sen kysymyksen esitikään. Ai niin, äh, niin, ne muut hakijat. Minä en tiedä, että kukaan muu olisi hakenut tätä tehtävää. Minulle ei tästä. Mikäli joku muu haki tästä, niin en minä kyllä tiedä kuka vai hakiko. Äh, Kiitoksia. Jotkut jäsenet ovat hieman levottomia, koska Vaalit ovat tulossa, mutta minulla on Ryby ja Kakis vielä puhelista, niin myöskin Mulder. Nämä kysymykseni sitten voin vielä ottaa. Ja ensimmäisenä paljon Ryby. Mutta lyhyitä kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia vain. Herra Heriks, haluaisin lämpimästi onnitella teitä tästä teidän esityksestä. Tämä oli erittäin hyvin ja pätevästi valmisteltu ja ammattimainen puheenvuoro. Euroopan parlamentti, mikäli hyväksyy teidät, että tämä on voitto Euroopalle. Sitten Shatsimarkakis. Yhdyn täysin Ryypihin puheenvuoron. Te puhutte erittäin hienoin sanakääntein, olette hyvin valmistautunut tähän kuulemiseen. Minulla olisi teille kysymys. Tämä paikan haku Itävallassa ja hakumenettely. Teidän neuvostohan pyysi, että Itävalta esittäisi ehdokkaan ja Itävallan mediassa todettiin, että varakansleri Spindel Ekel henkilökohtaisesti oli epäränyt asiassa tai lykännyt tätä asiaa. Voitte kommentoida tätä? Sitten Mulder viimeisenä. I missed it and then my apologies, but I ask. Niin, anteeksi, minä kysyin, olisiko mahdollista, että Itävallassa voitaisiin sanoa tällainen jäsenvaltion ilmoitus joko liittotasolta tai alemmalta tasolta. Te... Herr Heritz, ich darf... Hallinta koskee ilmoitus siis. Herra Hedjic, nyt toivon, vastaatte lyhyesti ja ytimäkkäistä ne lyhyisiin ja ytimäkkäisiin kysymyksiin. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, voin puhua aivan lyhyesti vain. Ensimmäinen puheenvuoro ei vaadi mitä kommentteja toiseen kysymykseen. Voin todeta vain, että Aiempi menettely, minä olin, ei liity millään tavalla minuun. Minä näin tämän paikka-ilmoituksen virallisesta lehdestä, hain tätä paikkaa ja osallistuin tämän ilmoituksen perusteella. Muuta sanotta minua ei tähän ole. Herra Mulder toteaisin, että tällaisia lausuntoja ei tällä hetkellä anneta, ei paikallisella tasolla eikä myöskään liittovaltion tasolla ole päästä niin pitkälle, että näitä hallinto koskevia ilmoituksia annettaisiin. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon tästä erittäin intensiivisestä keskustelusta ja kuten Ryypi ja Shatsimarkakis totesivat, että te olette erittäin hyvin valmistautunut ja teidän vastauksenne olivat erittäin selkeitä. Nyt vastaukset on saatu ja kiitän teitä lämpimästi. Ja nyt siirrymme kokouksemme suljettuun osaan. Ja pyydän, että ne naiset ja herrat, jotka ovat täällä tänään paikalla, ja etkä, etkä kuulu mukaan tähän kokoukseen, joka hoidetaan sulitun ovin, poistuisivat paikalta. tuntuu Ah ja, okei. Okay. Hyvät kollegat, seuraava kohta estyslistalla on kohta viisi. On hieman muuttanut estyslista. Ennen kuin menemme estyslistalle takaisin, toteaisin, että avaamme jälleen valiokuntamme julkisen kokouksen. Herra Hericin ehdokkuus hyväksyttiin suuremmalla enemmistöllä ja tätä, tämä mukainen suositusta tulen sitten ottamaan käsittelyn esitys täysistunnossa. Seuraavaksi siirrymme Jan Mulderin mietintöön. Herra Pinksten tientarstoimijoistumista on tervetullut tähän mukaan tässä keskustelussa, mutta sitä ennen kysyn esittelijältä. Haluakaan puheenvuoron vai annanko puheenvuoron saman tien tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle tai edustajalle? Suoraan herra Pinksten, olkaa hyvä. Thank you, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Suoraan sanottuna minulla ei ole erityisiä kommentteja. Kaiken kaikkiaan mietintö, jota herra Mulder ehdottaa, on pitkälti linjassa vuosikertomuksemme tätä kuvaavan luvun kanssa. Ja herra Mulder esittelijänne jo korostikin näitä oikeita kohtia mietintöluonnoksessaan, joten minulla ei ole mitään erityistä sanottavaa. Esimerkiksi kun hän puhuu kansainvälisten järjestöjen säännöistä ja miten me käytetään EU-varoja, tämä oli hyvä kohta mainita ja hän esittää useita eri kohtia ja yksi asia tässä lopuksi vielä Europe AIDS virheet taso, joka on korkeampi kuin tilintarkastustuomioistuin löysi kehitysrahastosta 3,6 prosenttia, meillä tämä oli 3 prosenttia. Vielä työtä on ehkä jonkun verran jäljellä. Samoin Europe Aid lisäksi vielä henkilöstömme kohdalla, joten mitään lisäkommentteja ei meiltä tässä vaiheessa. Kiitos. Ja, Kiitoksia paljon. Sitten puhuu Jan Mulder. Kiitos. No aika lailla rauhoitteli mieliämme, mitä kuulimme tilintarkastustuomioistuimelta omassa kertomuksessamme. Mietinnössä täytyy katsoa, että aika omituinen tilanne kuitenkin vielä on EKRssä vallalla se on Euroopan unionin talousvaron ulkopuolella. Parlamentti ei voi vaikuttaa siihen millään tavalla, mihin varoja siis pannaan. Komissio on kuitenkin vastuussa täytäntöönpanosta. EKRS komissio on vastuussa parlamentille puolestaan. Eli me voimme harjoittaa vain jälkikäteisvalvontaa. Yleisesti ottaen kuitenkin suhtautuisin myönteisesti tuloksiin täytäntöönpanossa komission voimin. 30 prosenttia virhetaso on. No tästä voidaan keskustella, mihin suuntaan se on, mutta alhaisempi kuin keskimäärin kuitenkin ylipäätään talousarvion täytäntöönpanossa. Ja jos ajatellaan takaisin perintä EU, niin vuosi toisensa perään on tapahtunut kohennusta. Se on hyvä merkki se. Aina voi tietenkin petrata. Minä olenkin tehnyt useita kommentteja sen mukaan, mitä tilintarkastustuomistuinkin on lausunut. Minulla on omat vahvat epäilyni talousarvio tuesta. Se on poliittinen päätös tietenkin, mutta nyt ainakin pitää yrittää tätä jotenkin valvoa. Mutta vaikea se on minun mielestäni. Jos annetaan tukia, niin no jaa. Se olisi sitten jatkuva huoli, miten valvontamekanismia voidaan toteuttaa. Nyt tuntuu siltä, että ei se nyt ihan ihanteellista olisi niin. Sitten Kongosta ja Haitista esitetyt kommentit ovat samalla linjalla kuin tilintarkastustuomioistuinkin kommentit. Sitten yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, niin toistan sen, mitä on muissakin kertomuksissa todettu, jos teemme yhteistyötä kansainvälisten järjestöntien kanssa, kuten YK kanssa, niin olen usein saanut vaikutelman, että Euroopan unioni rahoittaa 99 prosenttisesti YK on toimintaa, joissakin hankkeissa ainakin, ja sitten kun paikan menee, niin se on sitten sataprosenttisesti yk hankkeen Minun mielestäni se nyt ihan heijastele tosiasiallista tilannetta, mitä tulee kansalaisjärjestöihin. Minulla on ainoa ollut omat huoleni siltä osin. Mikä on oikein todellinen kansalaisjärjestö, hallituksista riippumaton kansalaisjärjestö, jos tekee sellaisten kanssa yhteistyötä, niin kyllä, järjestönkin pitäisi anna kortensa kekoon, kuten sitten Euroopan unionistakin. Usein olen nähnyt paikan päällä, että kansalaisjärjestön osuus on täysin olematon, ja jos jotain on, niin se tulee sitten jonkin maan hallitukselta. Ja siinä tavallaan pilkata koko ajatusta hallituksista riippumattomista kansalaisjärjestöistä. Tähän haluan selvennystä. Voisiko komissio ehkä tämän vielä selvittää paremmin? Selvästi osoittaa, mikä on kansalaisjärjestön oma rahoitusosuus. Ja syytä on myös tarkemmin tarkastella myös investointivälinettä. Mielestäni se on hyvin hyödyllinen väline, ainakin minun tietojen mukaan – jos parlamentissa me ollaan aina peräänkuuluttuneet tätä Euroopan unionissakin, niin että Euroopassa investointi ja rahastokin olisi paremmin mukana, mutta siellä on eri muotoja rahoitusta olemassa ja olisi hyvä, että saataisiin tähän lisävalaistusta jatkossa. Eli mistä raha on peräisin, miten sitä käytetään ja niin päin pois. Nyt investointiväline on vain yksi iso massa – ilman, että tarkemmin on sitä eriytetty sen osilta, mistä raha tulee ja minne se menee. Tässä puheenjohtaja minun huomioni oman mietintöni osalta. Uh, Mr. Rapporteur Jan Mulder. Kiitoksia esittelijälle Jan Mulderille. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja, pääjohtaja, herra Melo. Tervetuloa valiokuntaan. Nyt voitte puhua komission nimissä tästä samaisesta asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. On kunnia olla täällä parlamentissa ensimmäistä kertaa uudessa tehtävässä niin kun olen pääjohtajana DEFKossa. Se kutsu, tätä kutsutaan myös Europe Aidiksi pääosastoa. Hyvät parlamentin jäsenet, olemme täällä käsittelemässä 2012 vastuuvapausmietintöä, jonka herra Mildon Raatin hän sattuu olemaan entinen kolleganikin Haluaisin kiittää häntä oikeudenmukaisesta tasapainoisesta mietinnöstä. Esittelijä on käsitellyt IDFn toimintaa mukaan lukien sen, että 5,1-3 prosenttia on laskettu virhetasoa. Hän myös tunnustaa sen seikan, että kehitysyhteistyössä usein teemme työtä vaikeissa olosuhteissa. Mietinnössä käydään läpi alueita, joilla tarvitaan enemmän ponnisteluita meiltä. Me tulemme huolellisesti tutustumaan pyyntöön, meillä on tehty. Olemme aloittaneet työn jo ja otamme tämän huomioon, kun teemme työtä. Mahdollisimman hyvin siis tämä tullaan ottamaan huomioon. Minä tiedän, että herra Mylder, samoin hänen kollegansa valiokunnassa, eivät vieläkään ole tyytyväisiä kolmen prosentin virhetason, johon tilintarkastustuomioistuin on päätynyt. Mutta olen tyytyväinen, että olemme oikealla tiellä ja olemme edelleenkin päättäväisiä. Haluamme kulkea tämän suuntaisesti jatkossakin jäljellä oleva virhetasotutkimus, jonka DEFCO teki yhdessä tilintarkastustuomioistuin analyysien kanssa, on antanut meille arvokasta tietoa. Näin olemme voineet tunnustaa neljä kaikkein tärkeitä virheiden lähdettä. Tartumme näihin asioihin kurinalaisesti. Meillä on toimintaohjelma ja tätä on pantu täytäntöön viime vuoden joulukuusta lähtien ja toivottavasti tämä tulee sitten saamaan aikaan sen, että voimme parantaa virhetasoa ja vähentää sitä. Se lopputarkoituksena on päästä alle vaatisen virhetason. Tässä vastuuvapauksessa on kaikkein tärkeintä budjettituki. 2011 me yhdessä aloimme uudistaa lähestymistapaamme, kun myönnämme budjettitukea. Uusi politiikka on nyt täysin toiminnassa. Näin ollut yli vuoden ja olemme nähneet rohkaisevia tuloksia. Olen tyytyväinen voidessani todeta, että mietinnössä pannaan myönteisesti merkille se, että on vahvistettu riskihallintapuitteistoa. Samoin enemmän keskitytään tilivastuullisuuteen ja valinta kelpoisuuskriteereihin. Me olemme ottaneet käyttöön korkean tasoista strategista ohjeistusta, budjetti, tuki ohjauskomitealle ja me käytämme riskinhallintapuitteita, jotka on saatu aikaan jokaisen maan kohdalla, jotka saavat tällaista budjettitukea. Tällä hetkellä olemme läpikäymässä kokemuksia, joita olemme saaneet riskinhallinnasta ja näistä raameista ja mielelläni kerron tästä pian valiokunnalle. Mietinnössä pyydetään meiltä sitä, että sitoudamme tiukempaan ehdollisuuteen eri yhteyksissä. Meidän mielestämme kuitenkin tämä voisi olla haitallista, jos sidotaan ehdollisuus tiettyihin maihin riippumatta poliittisesta tilanteesta maassa herkässä ympäristössä tämä voisi kaikki tavoitteet, joihin pyrimme tuella. Minä luotan siihen, että meidän tällaisessa tilanteessa voimme käyttää muita kuin ehdollisuutta keinoina. Tämän takia komissio ja ja ulkosuudenhallinto ovat laatineet niin sanotun kattavan ö, lähestymistavan tällaisille heikoille maille. Kiitoksia. General Director. Kiitoksia pääjohtajalle Herra, meillä oli tästä lausumasta ja nyt avaan keskustelun. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Inger Kresle. Kiitoksia paljon. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään, herra Melo. Onnittelut vielä nimitty, nimityksestänne. Niin täytyy sanoa, että kysymys, johon esittelijä viittasi, kun hän puhui kansasjärjestöjen rahoituksesta, on todellinen ongelma. Pauli ja minä järjestimme joitakin viikkoja sitten kuulemisen samaisesta asiasta. Sen yhteydessä havaitsimme, että 57 prosenttia kansasjärjestöistä, eli yksi yli 1100 jotka toimivat Ekon ja Europeiden alaisuudessa, ovat saaneet 2,2 miljardia rahaa. Tämä on melkoinen summa rahaa. Ja toinen puoli budjetista annetaan eli toista 2,2 miljardia erilaiseen budjettitukeen. Kysynkin, mitä, muita, mitä kuuluu tähän toiseen ryhmään? Ja kun on kyse varainhoidon valvonnasta kansallisjärjestön kohdalla ja poliittisten tulosten valvontaan tulee, mikäli nämä rahaa kansallisjärjestöille, niin tietystikin Toiveena on, että nämä toimijat pystyvät täytäntöön meidän politiikkaamme, eivätkä omansa, omaa politiikkaansa. Minä olen hieman epäilevän tämän suhteen joskus. Totesin myöskin, että meillä on hyvin paljon asiakirjoja, joita olemme nähneet, jotka liittyvät emg -hän. Olisi hienoa, mikäli saisimme yhden asiakirjan vielä, nimittäin sellaisen, joka osoittaa EMG on kansainvälinen järjestö ja miten sen ohjauskomitea koostuu, mitä se tekee. vielä minkälaista dokumenttia tämän ohjauskomitean toiminnasta olisi hienoa, mikäli tällainen asiakirja saataisiin. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että minun hämää edelleenkin se kysymys, kuinka voittoa tavoittelematon järjestö, kuten MG voi tehdä voittoa. Mukana on myöskin henkilöstöä ja muita osapuolia, jotka tarvitsevat maksun toimistaan. Ja EMGn toiminnassa on ollut aina sama henkilö johdossa ja 20-30 vuoden ajan sama taho johdossa. Joten kuinka IMG e tekee työtään? Pitääkö sen sopimusta jatkaa vai onko kyse yrityksestä pikemminkin, jota tämä henkilö johtaa? Ja mikäli kyse yrityksestä, niin onko silloin enää kyse kansalaisjärjestöistä komission mielestä? Se tekee kyllä tärkeää työtä ja ymmärrän kyllä, miksi tämä EMG on olemassa, mutta minä katsoin, että tämä on ihan tavallinen firma. Näin minä väitän. Ja kun mikäli on kyse aivan normaalista firmasta, ja kyse on kuitenkin firmasta, joka on vuosikymmeniä saanut rahaa komissiolta. Ja mikä tahansa tavallinen firma ei voi saada rahaa komissiolta, joten Tämän kysymyksen halusin teille esittää, mutta katson, että toimittamainen materiaali on vain osittain hyödyllistä. Kahdenvälisesti tulen ottamaan teihin vielä kyllä yhteyttä. Okay. Kiitoksia paljon Inger Kressle. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Berman, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ajatellen kansalaisjärjestöjen roolia. Siitä voidaan käydä pitkäkin keskustelu. Ehkä olisi hyvä miettiä tarjouskilpailujakin, mihin kansalaisjärjestöt ovat pyrkineet osallistumaan, jotta voidaan vastata vaatimuksia, joita komissio on asettanut, ovat aika korkealla. Usein monet järjestöt valittelevat, miten vaikeaa on täyttää kaikki nämä edellytykset. Siellä on hyvin selvät ehdot on totta kai hyvä tätä valvoa ja seurata tarkkaan myös täällä parlamentissa. Mutta en nyt olisi heti ensikättelyssä epäileväinen kansallisjärjestöjen suuntaan. Jos ajatellaan ehdotuspyyntöjä, niin ne ovat kuitenkin aika selkeitä tavoitteiltaan, selkeitä konkreettisia hankkeita kaiken kaikkiaan. Eli kun jos jollain on väärä käsitys kansalaisjärjestössä, on kristillisiä ja muunlaisia kansalaisjärjestöjä, mutta heillä on kyllä selkeitä hankkeita, joita pyrkivät toteuttamaan. Kysyisin kuitenkin komissiolta seuraavaa. Kun nyt tästä on käyty keskusteluja tilintarkastustuomioistuimen kanssa, niin minulla on tullut vaikutelma, että saattaa olla olemassa tarvetta vielä vaihtaa enemmän tietoa komission ja tuomioistuimen kesken. Kun ajatellaan, että tarkastetaan toteutettua politiikkaa, jos tilintarkastustuomioistuimella on selvityä siitä. Me olemme tavan takaa peräkuluttaneet mitattavia indikaattoreita. Se helpottaisi myös sitä, että saadaan tuloksista selkeitä erittelyjä, niin että politiikan tehokkuus selviytyisi paremmin Mielestäni kyllä tilintarkastustuomioistuimessa ja komissiossa on tarvetta harjoittaa enemmän tiedonvaihtoa niillä politiikan lohkoilla, jotka vaikuttavat ehkä vähemmän helpolta mitattavuuden osalta. Ehkä siellä olisi hyvä harjoittaa parempaa yhteistyötä komission ja tilintarkastustuomioistuimen kesken, ettei tule turhaa jännitettä tai ymmärryksen puutetta. Se olisi ehkä välttämätöntä. Pari kuukautta sitten näin tehtiin ja tilintarkastustuomioistumessa aivan selvästi oli tällaista toivetta ja tarvetta, mutta onko mitään sen jälkeen tapahtunut? Kysyn. Yep, thank you very much. Are there any other colleagues? Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat vielä puheenvuoron? Rybich ja Gressle vielä. Kiitoksia paljon. Minun kysymykseni liittyy kansalaisjärjestön rahoitukseen ja siihen, onko komission varoja annettu kansallisjärjestölle, jotka joista sitten varat ovat siirtyneet veroparatiiseihin tai offshore-tahoihin. Kresslen kysymys vielä ja sitten pyytään sen vastauksia. Totesin kollega Bermanille seuraavaa. Asia on niin, että kansallisjärjestö on kansallisjärjestö ja komission täytyy kohdella niitä tasavertaisesti. pienet kansanjärjestöt jäävät joskus suurempien varjoon. Ja olisi erittäin kiitollinen, mikäli EKRn rahoituksen yhteydessä rahoitettaisiin sellaisia hankkeita, joissa eivät olisi vain pelkästään nämä kymmenen suurinta ja kymmenen suurinta maata mukana. Äh, Kiitoksia. Sitten toivoisin, että komission pääjohtaja nyt vastaa näihin kysymyksiin. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia kysymyksistänne. Yritän vastata niin täydellisesti kuin pystyn. Ensin kansalaisjärjestöt me olemme sitä mieltä komissiossa, että kansalaisjärjestöt erityisesti kehitysyhteistyökysymyksissä ovat erittäin tärkeässä roolissa ja ne vaikuttavat siihen, mitä kehitysyhteistyöpolitiikka harjoitetaan, ei vain kun ne osallistuvat eri ohjelmien ja projektien hallinnointiin ja toteuttamiseen, vaan myös ne antavat hyvää palautetta kansalaisyhteiskunnan, kunnalta sitä on usein paljon hyötyä ja näin ollen suhtaudumme varsin myönteisesti yhteistyöhömme kansalaisjärjestöjen kanssa. Mitä tulee rahoitukseen, kun allekirjoitetaan sopimus jonkun kansalaisjärjestön kanssa, niin siinä aina on selvillä prosenttiosuus hankkeesta, joka yhteisrahoitetaan, siis jotta rahoitetaan EDF Euroopan keskusrahastosta tai Euroopan parlamentista, tässä tapauksessa EDFstä. Ja luonnollisesti silloin, kun, tai EKRstä, silloin kun hanke on viety loppuun ja tili, tilit tarkastetaan, niin silloin me tarkistamme, että yhteisrahoitusosuus todellakin on mukana ja sen mukaisesti on tot, toimittu kansalaisjärjestössä. Mitä joskus tapahtuu on, että yhteisrahoituspuolen lähde ei aina ole sama kuin alun perin oli ilmoitettu. Tämä on aika yleistä johtuen kansalaisjärjestöjen toiminnan luonteesta ja niillä on eri, erilaisia rahoituslähteitä. Siksi voi tapahtua niin, että ne ovat kertoneet, että lähetyslähde kun sopimus on allekirjoitettu joksikin, ja sitten lopussa, kun tarkistamme, että tämä osa rahoitusta todellakin on näin toteutunut, niin joskus käykin niin, että lähde on siinä vaiheessa erilainen. Näin tapahtuu. Tämä ei ky- kyseenalaista tätä meidän panostamme, vaan tärkeää on tämä meidän panoksemme prosenttiosuus. Sen pitää pysyä samana edelleenkin hankkeessa, joten Mielestäni tämä on ehkä ihan normaalia tämän tyyppisissä järjestöissä, kansalaisjärjestöissä, ja ne saavat rahoitusta eri tahoilta, ja joskus näin voi siis käydä. Meidän mielestämme tämä ei kyllä kyseenalaista yhteisrahoituksen säännönmukaisuutta EUsta. Ja luonnollisesti tärkeähän tässä on se, että tulokset on saavutettu ja sääntöjä on noudatettu. Sitten IMGstä. Mielestäni me olemme vastanneet varsin laajasti ja kattavasti kysymyksiin, joita tämä valiokunta on esittänyt montakin kertaa. Viime kerralla kuukausi sitten 170 kysymystä ainakin. Vastasimme IMGn kohdalla mutta sivuakin oli kyseessä. Ainahan voidaan antaa enemmänkin tietoja. Mitä nyt tänään voin sanoa on, että IMG perustettiin Siihen osallistui useita eri jäsenvaltioita, Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Espanja, Portugali, Alankomaat, yhdistynyt kuningaskunta. IMG on tehnyt työtä ja tekee työtä monien eri jäsenvaltioiden kanssa, Espanjan, Italian, Ison-Britannian, Kroatian, ja Ruotsin kanssa. Se tekee yhteistyötä myös muiden kolmansen osapuolten kanssa, kuuteen Norjan kanssa tai Sveitsin, USA kanssa. Heillä on siis erittäin laaja määrä kehitysyhteistyövirastoja muistakin maista, jotka tekevät yhteistyötä tämän järjestön kanssa. Meidän tietääksemme he eivät se saa aikaan tuloksia, mutta ei voittoa. Ja näitä, nämä tulokset sitten siirretään seuraavalle rahoituskaudelle. Niitä ei jaeta tai myönnetä kellekään, ne siirretään seuraaviin rahoitusvuosiin. Ja tietenkin yksi kysymys on siinä, että ne ovat kehittäneet niin paljon asiantuntevuutta, että joillakin alueilla, joilla asiantuntemusta on syntynyt, niin niitä ei voida enää mitenkään korvata millään muulla. Ja joskus tämä on asia, johon pitää jotenkin puuttua. Ja silloin, kun olosuhteet mahdollistavat, että me lopetamme nämä sopimukset ja siirrymme sitten normaaliin tarjouskilpailukäytäntöön. Pegas-ohjelman kohdalla koskien palestiinalaisviranomaista. No, siinä me päätimme, että keskeytämme sopimuksen IMGn kanssa ja viime marraskuussa aloittimme sitten tarjouskilpailun asiasta, joten me siirrymme tätä kautta normaaliin olosuhteisiin. Mutta on sellaisiakin olosuhteita konfliktin yhteydessä, jolloin itse asiassa me olemme toimineet näin samoin muut kumppanit, koska heillä on tätä erityistä asiantuntevuutta juuri. Sitten selkeät indikaattorit ja miten tämä liittyy poliittisiin tuloksiin. Tässä on kakso, kaksoisulottuvuus tavallaan. Yksi ulottuvuus liittyy siihen, että kun ohjelmia määritellään, kaikki haluavat suhtautua erittäin myönteisesti ja olla kunnianhimoisia ajatellen tuloksia, joihin pyritin, pyritään. Erityisesti poliitikot aina haluavat olla varsin kunnianhimoisia. Ja sitten hyvin usein, kun kehitetään näitä ohjelmia tai projekteja paikan päälle, emme pystykään saavuttamaan tällaisia tuloksia. Joten meidän pitää olla hiukan realistisempia, kun määrittelemme näitä tavoitteita, että ne ovat saavutettavissa me olemme juuri ottaneet käyttöön uuden lähestymistapan tavan, jolla mitataan tuloksia. Tämä, tällainen mm, tulos mm, tai tässä otetaan huomioon kaikki kansalliset indikaattorit ja alueelliset indikaattoriohjelmat EDFstä, EKRstä. Te tulette näkemään nämä työn tulokset varsin pian. Ja kaikissa indikatiivisissa ohjelmissa meillä on samanlaiset yhteisindikaattorit niin, että voidaan sitten vertailla. Tuloksia voidaan vertailla maasta toiseen, joten me olemme läpikäymässä kaikkea tätä ja olemme perustaneet tiettyjä indikaattoreita, joita käytetään kaikissa yhteisissä. Ne ovat mitattavissa ja me tiedämme, että me saamme tilastotietoja Meillä on, me olemme stressitestanneet nämä indikaattorit, joita olemme suhteellisen luottavaisia sen suhteen, että ne todellakin myös pystyvät toimimaan. Ja näin voidaan paremmin mitata ja tietää tarkemmin, minkälaisia tuloksia eri ohjelmista oikein saadaan. Tämä tietysti liittyy omaan hallintotoimintaan, mutta tässä on kyse myös hyvästä varainhoidosta, ja näin parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin pystyvät tarkistamaan nämä elementit ja indikaattorit, jotka mainitsin, ne ovat ihan samoja eri ohjelmissa. Joten minä toivonkin, että tällä lähestymistavalla me pystymme paremmin määrittelemään ja tarkastamaan ja uudelleen tarkastamaan vielä, minkälaisia tuloksia ohjelmista on saatu, joita on rahoitettu. Kiitos. Yeah, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon. Nyt äh, haluaisin antaa tarkastustuomioistuimen edustajalle herra Pinkstenille tilaisuuden vastata johonkin näihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu. Pari seikkaa. Ensinnäkin minkälaisia suuntauksia on olemassa. Jos ajatellaan viime vuosia puolen välin asti, niin varoja on käytetty enemmän talousarviotukena, enemmän on käytetty YK-järjestöjen kautta ja enemmän on käytetty kansalaisjärjestöjen voimin. Toisin sanoen, tämä on se suuntaus joka kyllä mutkistaa valvontaa ja seurantaa. Toisin sanoen, toiseksi toteaisinkin, että jos rahaa kerran enemmän käytetään välillisesti, kuten äsken juuri sanoin, niin yhä tärkeämmäksi käy se, että mitataan tuloksia. Eli me tarvitsemme indikaattoreita, tuloksia täytyy vertailla eri maiden kesken niin, että tuloksetkin olisivat selvästi mitattavissa. Ja sitten kolmanneksi, ehdollisuus. Tämä on arka paikka, mutta jos komissio tai jäsenvaltiot päättävät, että EUn varoja käytetään ehdollisesti, niin ei voida sitten ajatella, että tilintarkastustuomioistuin tilintarkastuksen tehdessään hylkäisi ehdollisuuden. No totta kai me tiedämme, että tässä täytyy löytyä oikeanlainen tasapaino. Yhtäältä ehdollisuus ja toisaalta pragmaattisuus. Mutta jos komissioiden asiakirjoihin kirjataan ehtoja, niin totta kai me sitten katsomme, mitkä ne ovat. Ja katsotaan, onko varoja käytetty. Nimenomaan mielessä pitäen kaikki ehdot, myös perusopimuksen niin edelleen. Eli kyllä me jatkossakin näin teemme. Vaikkakin joskus täytyy olla realistinenkin ja käytännönläheinen, kun ajatellaan hauraita valtioita ja niin edelleen, niin tämä on myös henkilökohtainen näkemykseni, niin täytyy myös ehdollisuutta tarkastella. Ei sitä voi sivuttaa kumpaakaan suuntaan. Ajatellaan, että no okei, Parlamentti vaatii komissiolta ihmisoikeus ja demokratiaa ja niin päin pois. Kaikkia tätä pitää noudattaa näissä maissa, minne varojamme menee. Ja sitten seuraavana päivänä täältä sanotaan, että ei, mutta täytyy olla käytännönläheinen niin päin pois. Mielestäni keskustelun täytyy olla selkeä, suorasukkaista, ei tilintarkastustuomistunut sitä käy, katsomme mitä on asiakirjoissa, mitä ehtoja sinne pannaan. Parlamentti ja komissio neuvosto sitten sanovat, kun okei, okay, Tämä voimme hyväksyä tai tätä emme voi hyväksyä. Jos parlamentti sanoo, että no joo, vaikkakin joskus pragmaattisten ratkaisujen vuoksi tietyissä kehitysmaissa, haurassa valtiossa ja niin edelleen, täytyy vähän toisenlaisen silmälaseen katsoa ehdollisuutta, niin olkoon niin sitten. Mutta me olemme sitä mieltä, että keskustelu on käytävä hyvin selkeissä puitteissa. Tässä kolme seikkaa, jotka ottaisin esille. Myös meidän mielestämme tämä on mielenkiintoinen asiakirja ja keskustelu. Ja kiitos siitä. Yeah, thank you very much. Kiitoksia paljon, herra Pengsten. Nyt äh, johtopäätökset tästä keskustelusta voi tehdä Jan Mulder esittelijämme. I had almost forgotten it, but... Puheenjohtaja, kiitoksia. Unohdin, alussa olisi pitänyt mainita se, että olen tämän pääosaston entinen virkamies. Mehän aloitimme yhdessä jo 30-40 vuotta sitten. Minä itse olen vieläkin kauemmin ollut. Minä lähdin vuonna 1994, 20 vuotta sitten. Herra Melofiksti jäi sinne ja silloinhan kaikki odottivat, että jossain kohtaa tulee pääjohtaja ja olikin fiksua, että jäitte sinne joka tapauksessa tästä keskustelusta. Mitä kansalaisjärjestökeskusteluun tulee, eihän tämä ole mitään uutta. Vastuuvapauspäätös 2004 tuomioistuin pyydettiin antamaan erityinen kertomus avusta kansainvälisille järjestöille ja kansalaisjärjestöille. Kaksi mietintöä julkaistiin, se on kaksi vuotta myöhemmin, minä näin nämä kansalliset järjestöt pärsivät varsin hyvin. Sitten tämä mietintö kansalaisjärjestöistä se oli varsin, pet, aiheutti pettymyksen, erityisesti sen takia, että koskaan minulle ei selvännyt, miten oikein määritellään kansalaisjärjestö. Komissio sanoo, että jos kansalaisjärjestö tunnustetaan sellaisena jossakin jäsenvaltioissa, silloin se on kansalaisjärjestö ja me kutsumme sitä täksi. Tämä tuntuu aika hyvältä selitykseltä, mutta minä en kyllä yhtään ymmärrä, mitkä ehdot sitten taas ovat vaalalla jäsenvaltioissa. Ne voivat olla aivan erilaiset ja mielestäni mielestäni tämä on tämä heikko kohta. Monta kertaa, kun olen vierailulla jossakin ja tapaan ihmisiä kansalaisjärjestöistä, enkä ollenkaan epäile, etteikö heillä olisi erittäin tärkeää tehtävää ja roolia, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisella jäsen, kansalaisjärjestöllä tällainen tilanne on. Aina on kyse luottamuksesta ja sen tarkistamisesta. Ja siksi tunnenkin huolta asiasta usein, kun puhun kansalaisjärjestöille ja, ja kuulen innokkaita selityksiä erityisesti koskien ihmisoikeuksia. Ja sitten minä kysynkin, miten tätä rahoitetaan ja sitten vastaus tulee, että meitä, tietysti rahoittaa Euroopan unioni. Ja sitten seuraava kysymys on, eikä ole mitään muuta rahoitusta kuin EUsta. Ei, ei ole mitään muuta rahoitusta kuin EUn antama rahoitus. Ja mielestäni tällainen ei ole oikea tapa käsitellä kansalaisjärjestöä. Kansalaisjärjestö on ryhmä ihmisiä, jotka kokoontuvat jonkun asian ympärille parantakseen maailmaa. Niillä on omat innokkaat kannattajansa ja niin edelleen, jotka rahoittavat muun muassa, ja sitten komissio sitä täydentää. Mutta jos ne halutaan rahoittaa sitä sataprosenttisesti, niin silloin tarvitaan ehkä ihan normaali sopimussuhde, ja tämä on tämä heikko kohta. Tällaista eroa ei tehdä. Herra Bermanille, joitakin kohdalla tarjouskilpailut toimivat, mutta jos muistan 2004 vuoden lukuja, tässä silloin nimittäin itse olin budjettiesittelijänä, siis tämän vuoden, silloin kansalaisjärjestöllä on 1,3 miljardia euroa ja ja näistä osa oli mukana tarjouskilpailussa, muut varat menivät hätäapujärjestöille. Ja ymmärrän kyllä, että aina ei voi tarjouskilpailuja järjestää, mutta mielestäni sitä ei voida kyllä hyväksyä ollenkaan, että on sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka kutsuvat itseään kansalaisjärjestöiksi riippumattomaksi hallituksesta ja kuitenkin hallitukset niitä sataprosenttisestikin rahoittavat joskus erilaisilla tuilla, koska nehän tuntevat keinot, mm, missä tavallaan nämä rikkaudet löytyvät. Ja tämä on tämä opakki tilanne, mistä en pidä. Ja tilintarkastustuomioissa omassa kertomuksessaan ei tarttunut tähän ongelmaan Minua hämmästyttää nyt kuulla, että verrattuna vuoteen 2004, niin 2014 ollaankin 2,2 miljardissa, lähes kaksi, kaksinkertaistuminen on tapahtunut kymmenessä vuodessa. Yeah, only in this sector, but yeah, I'm speaking... Niin kyllä, vai tällä sektorilla minä... Mutta valtava lisäys kuitenkin, ja jälleen kerran nyt on syytä, että tilitarkastustuomioistuin tätä asiaa tarkastelee mutta mitä tulee muihin kysymyksiin, minulla ei ole enää kommentteja. Korostaisin vain vielä sitä, että tehdään kunnollinen perustanlaatuinen tutkimus siihen, miten tämä Euroopan investointiväline toimii Afrikassa. Se olisi hyvä asia, koska nämä summat ovat tässä noin kaksi miljardia aika isosta rahoista kysymys ja minulle ei ole tullut selväksi, miten kaikki rahat siellä toimivat ja miten tämä käytetään. Kiitoksia puheenjohtaja. Yeah, thank you, Mr. Rapporteur. Kiitoksia esittelijälle. Nyt aivan lyhyt kysyjälle kierros vielä, edustaja Berman. Minusta on hieman ironista se, että arvon kollega Jan Mulder ei ole tyytyväinen ajatukseen, että 100 prosenttia on joskus, että joskus voi valtion rahoitusta mennä niin 100 prosenttia, 100 prosenttia kansallisjärjestelmä, mutta mikäli halutaan pieni hallitus, josta pohditaan virkamiehiä, niin suurin osa poliitikoista olisi erittäin tyytyväisiä, mikäli he itse saisivat kolmen prosentin virhetason toteutettua. Okei, okay, There's nobody who calculates my error rate. That's... Onneksi kukaan ei laske minun virhetasoani. Seurasi Ingest Kresle. Mikäli rakennerahastoisi niin vähän sääntöjä kuin ulkoisen avun toimistossa, niin sitten virhetaso ei taantuisi teille 2 prosenttia. Mikäli ei ole sääntöä, niin ei sitten virheitäkään synny. Minä häiritsen nyt hieman se, että muottona jälleen kerran, että kiva, että asiasta on puhuttu. Ei tämä riittää. Komission pääjohtaja sanoi kuulemisen jälkeen, että kyse on hyvin monista pienistä hankkeista – ja EUn sitoumus halutaan rahoittamaan EKRn toimia. Ja sitten tämä Van Rompäin yksi ainoa rakennus maksaa 300 miljoonaa euroa tällä prosessissa. Sitten otan 700 miljoonaa kokonaisen maan toimien rahoittamisen kolmessa maailmassa, niin, niin miten paljon tällä rahallisesti saadaan vastinetta ja mitä johtopäätöksiä ja konkreettisia ehdotuksia voitaisiin tehdä YKRan e toimien parantamiseksi niin, että raha on jotenkin isommissa nipuissa eikä pieninä palasina maailmalla. Nämä pienen luokan hankkeet, kuinka niistä saadaan suurempia? Voitaanko sitä tukea jollakin tavalla niputtaa vai jatketaanko samaan rataan kuin tähänkin asti? Nyt vielä tärkeä kysymys. Komissaari Piipalsin kuulemisessa tätä jo käsiteltä kysymystä. Minä silloin esitin lisäkysymyksen. Voimmeko varmistaa sen, että kun kansalaisjärjestöt toimivat vaikeilla alueilla, täytyy varmistaa, että rahat eivät mene väärin käsiin. Pakistanin osalta oli kertomus ja myöskin Egyptistä oli tilintarkastustuomioistuimelta tie, tilintarkastustuomioistuimelta hyvin paljon tietoa siitä, kuinka valtavasti rahaa oli mennyt väärin taskuihin. Kuinka voidaan jatkossa paremmin varmistaa se, että EUn veromaksien rahoilla ei rahoiteta jopa terroristijärjestöjä epäsuorasti. Juuri tästähän kenkä puristaa. Absoluuttisissa kriisimaissa, kun toimitaan, Jan Mulderkin otti tämän kysymyksen esiin, taikka hätä tilanteissa, kun on kyse maanjäristyksistä ja muista, kuinka saada nopeasti ja epäbyrokraattisesti tukea perille. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, josta Euroopan parlamentissa on yksimielisyys, kun on kyse luonnon katastrofista, tsunamista, hurrikaanista, maan järjestyksestä ja apua tarvitaan. Täytyy voida olla mahdollista hoitaa apu nopeasti perille auttamaan ihmisiä, mutta kun on kyse pitkän aikavälin toimista jossakin maassa, silloin täytyy vähintäänkin katsoa tarkemmin, mihin rahat päätyvät. Herra Permanen mietintö, joka liittyy tientarastoimistoimen kertomukseen Gazan vyöhykkeellä, oli äärimmäisen relevantti poliittisesti ja tuo keskustelu oli merkittävä. Kenties herra pääjohtaja voisi vielä kommentoida näitä kysymyksiä, jotka tällä kierroksella esitettiin. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Niin, mitä täällä nyt on tullut esille, niin totta kai ne ovat kiperiä kysymyksiä. Niihin liittyy valtava poliittinen ulottuvuus. Kun päätöksiä aina joudutaan kerran tekemään myös siitä, että on tietty määrä riskejä rahoitushallinnossa ja pyritään auttamaan ihmisiä vaikeissa tilanteissa, kuten yleensä teemme. Tai sitten olla varmoilla vesillä eikä tee niin. Komissio ja käsittääkseni myös parlamentti ovat sen puolesta, että asioihin puututaan tuommoisissa tilanteissa. Otetaan se riski, että mennään konfliktimaihin, konfliktin jälkeisiin maihin, luonnon katastrofimaihin, maihin, joissa katastrofi on ollut. Usein on äärimmäisen vaikeaa noudattaa ihan kaikkia sääntöjä, valvonta ja niin edelleen, mitä lainsäädäntö edellyttää. Niinpä joskus ja itse olen törmännyt virkamiehenä usein myös tähän, joutuu tekemään päätöksen täysin tietona siitä, että on kyseessä myös valtava riski. Minusta on kuitenkin tärkeämpää, että Euroopan unioni on läsnä auttamassa ihmisiä hyvin hankalissa tilanteissa sen sijaan, että kotona pyörittää peukaloita, vaikka se on kaikkein turvallisin tapa noudattaa sääntöjä. Totta kai tämä on näkemys myös komission poliittisella tasolla, eli tässä on tietty tasapaino, jonka pyrimme ylläpitämään, että ollaan läsnä noissa tilanteissa ja noudatetaan myös tarvetta valvoa julkisten varojen käyttöä. Usein me käytämme sellaisia kumppaneita, joilla on valmiuksia toimia paikan päällä. Usein emme pysty itse olemaan suoraan paikan päällä. Totta kai noissa tilanteissa riski on suurempi. On olemassa maita, jos ajatellaan esimerkiksi nykytilannetta, ei se kuulu EKR, mutta kuitenkin sisällöllisesti sama asia, jos ajatellaan, että on tilanteita, joihin ei voi kerran kaikkiaan mennä. Ja ainoa tapa helpottaa ihmisten tilannetta on antaa ruokaa, terveydenhoitoa, edes vähimmäisellä tasolla niin, että annetaan kansalaisjärjestö, kansainvälisiä järjestöjä, käytetään niitä kumppaneina. Näin me teemmekin. niidenkin ja kanssamme koko ajan selvitämme, mihin varat päätyvät. Voidaksemme osoittaa, että varoja käytetään nimenomaan alkuperäiseen käytötarkoitukseen, mihin veromaksat ovat tarjonneetkin näitä varoja, mutta totta kai on hyväksyttävä, että tilanteet ovat vaarallisempia kuin että toimitaan mukavissa oloissa kun ympäristö on luotettavampi. Mutta se kuuluu toimenkuvaan. Mainitsittekin palestiinalaisten tilanteen. Me olemme nyt luoneet mekanismeja sen varmistamiseksi, että tiedämme, mihin varat päätyvät. Sitten meillä toki on joskus vaikeuksia, kun ajatellaan, mitä Gaasassakin tapahtui. Niin se muutti myös edellytyksiä. Ja joudumme sitten mukautumaan siihen ja siihen menee joskus aikaa. Joskus vain törmätään näihin tilanteisiin. Sekin kuuluu toiminnan luonteeseen. Mutta edelleen toivon, että valiokuntakin ymmärtää sen, että mitä Euroopan unioni sitten rahoittaakin, niin joskus se on hankalampaa ajatellen valvontaa ja tarkastuksia ja kuitenkin tulokset ovat olleet aika loistelijaita, anteeksi vain, jos ajatellaan, missä me toimimme. Ehkä eiköhän kolme prosenttia virhetasona jo anna hyvän kuvan siitä, miten me käytämme varoja. Ja, vielen Dank. Ja, die Inge Kressel nochmal. Mm. Vielä Inge Kressle. Äh, no. Minun on nyt ihan pakko sanoa jotakin vielä näin lopuksi. Kyse sitä, että olisi kylmä, hermoiset ja ikävät me pite, ja sitten vastassa ne hyvät ihmiset, jotka tekevät hyvää työtä. Kyse on kehityspolitiikasta ja ulkoisesta avusta. Niin totesin, että vuosikymmeniä on annettu rahaa mutta tilanne ei ole lainkaan parantanut. Kymmenvuotisen urani aikana en ole mitään parannuksia näissä kysymyksissä. Siitä on kyse. Totasin vielä, että mitä tulee säännönmukaisuuteen, Tämä liittyy osittain siihen, kuinka säännöt on laadittu ja kuinka rahaa maksetaan talous- ja, ja talousarvion ylijäämistä Onko rahat oikein käytetty? Tätä emme tiedä. Ettekä tekään sitä tiedä. Tämä liittyy siihen, mitä herra Pinksten totesi. Tämä minun täytyy nyt kerta kaikkiaan vielä sanoa. Minun on sellainen mielikuva, että tässä on jotenkin pikkusieluisia ihmisiä, jotka ovat tiukkapipoja. Ei, ei, emme ole mitään tiukkapipoja, vaan pikemminkin me haluamme vain parantaa ulkoisen avun tehokkuutta ja toimivuutta. Ja budjettituesta, kun on kyse, budjettitukea annetaan huolimatta siitä, että vuosikymmeniä on näitä samoja käytänteitä ja ongelmia. Ja tämä johtaa kerta kaikkiaan siihen, että koskaan emme tiedä, mitä käytännössä tapahtuu, mihin rahat menevät. Olisi hienoa kuulla ensi vuonna teiltä, miten te voitte selittää meille, että ensi vuonnakaan mikään ei ole taaskaan onnistunut. Edeltäjänne ovat vuosikausia tätä samaa asiaa jankuttaneet meille. Ja minua tulee kyllä väkisinkin sellainen mielikuva, että me olemme ikään kuin jotakin pikkusieluisia tiukkapipoja, joiden mielestä mikä kukaan ei tee mitään kunnolla, mutta anteeksi vain, ei tässä nyt siitä ole kyse. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich glaube Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Uskoakseni ei ole, joten voimme päättää tämän keskustelun tähän. Eikä meillä ole ollenkaan huono tunto, mikäli kysymme, mihin eu rahat käytetään, mihin tarkoituksiin. eu rahoilla täytyy tehdä työtä, niitä täytyy säästää, ja haluamme, että veronmaksajien rahoja annetaan niille, jotka rahaa tarvitsevat. Ja mikäli kritisoimme jotakin, me kritisoimme juuri rahan tuhlausta. Mikäli joku tuhlaa rahaa, tämä on haitaksi myöskin niille, jotka rahaa tarvitsevat. Tämä on moraalisesti väärin. Me täytyy katsoa, että ei komission vastustajia tässä, vaan meillä kummallakin täytyy olla tavoitteena se, että rahat äh, maksetaan asianmukaisesti ja käytetään asianmukaisesti hyväksi. Kiitoksia. Tämä esityslistan kohta on nyt näin ollen loppuun käsitelty. Aikarajatarkastuksia varten on 26. päivä helmikuuta. Ja näin ollen tämä asia on loppuun käsitelty. Kiitos siitä. Kiitoksia herra pääjohtajalle myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Okei, okay, dann kommen wir zu... Selvä. Siirrymme sitten muihin toimielimiin. Meillä on täällä kaksi esittelijää, Tamas Deutsch ja Boguslav Sonik. Herra, herra Sonikia en ole tosin kyllä vielä nähnyt Ingrid Kressel puhuu tänään Sonicin puolesta. Joten ensin puheenvuoron saa tientarkastustoimistoinko. Aatteko te puhua ensin? Olkaa hyvä. Sen tapauksessa Tamas Deutsch saa puhua ensin. Köszönöm a szót, kedves elnök úr, tisztelt kollégák! A... Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Minä vastaan Euroopan ulkosuhdehallintoa, tilintarkastuomioistuinta ja kolmatta elintä koskevasta vastuuvapaudesta. Ja olen tarkastellut tilannetta ja näiden kolmen kohdalla ei ole merkittäviä ongelmia tilintarkastuksen yhteydessä. Hallintokustannukset pelkästään ulkosuhdehallinnon ja tuomioistuimen, yhteisön tuomioistuimen kohdalla ovat asia, johon olen puuttunut. Ennen kuin menen yksityiskohtiin näiden kolmen mietinnön osalta, haluaisin jo ennalta sanoa seuraavaa. Meidän valiokuntamme on esittänyt 47 kysymystä. 45 ja sitten 237 kysymystä näille kolme toimielimelle. Ja saimme siis yl, milti 300 kielestä vastausta, jotka sitten toimitettiin toimielinten tietoon jäsenille. Ja nyt olemme sitten pääsyn, pääset siihen tilanteeseen, että olemme voineet tehdä työmme vastuuvapauskysymyksessä. Haluaisinkin kiittää kaikkia kolmea toimielintä niiden antamista vastauksista, varsinkin kun vastausaika oli kovin vähän. Kun on kyse vuositilin päätöksestä, joka saatiin kaksi viikkoa tai parisen viikkoa sitten. Näissä mietinnöissä, jotka olen laatinut, olen koonnut yhteen tärkeimmät tiedot, jotka liittyvät näiden toimielinten toimintaan. Ja olen poiminut joitakin yksittäisiä puutteita. Nyt sitten lyhyesti nämä yksittäiset elimät. Ensin yhteisöjen tuomioistuin. Mitä unionin tuomioistuimeen tulee? Vuonna 2012 343 miljoonaa oli sitoumusmäärärahoja tuomioistuimen käytössä. Ja täytäntöönpano aste oli, oli 98 prosentin luokkaa. Tämä on sinänsä positiivinen seikka. Vuonna 2012 tuomioistuimessa oli tehty jotakin sisäisiä uudistuksia myöskin. Ja ne sisäisten uudistusten tulokset ovat nyt pikkuhiljaa näkyvissä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisön päätöksenteko on tänä päivänä nopeampaa kuin aikaisemmin. Ja pääasiallinen kysymys, joka liittyy yhteisön tuomioistuimeen, on siksi se, että kun tarkastellaan vireillä olevien oikeusjuttujen määrää, oikeusjuttujen määrä, jotka ovat vireillä, on edelleenkin melkoisen korkea. Nyt tämä on kyllä täytyy saada ratkaistua. Vireillä olevat jutut ovat lisääntyneet vuosi toiselta vuodesta vuoteen ja prosessi on hidastunut. Vuonna 2013, kun verrataan tilannetta vuoteen 2012, on odotettavissa, että vireillä olevien oikeusjuttujen määrä laskee suhteessa aiempaan vuoteen. nämä kesken olevat oikeusjutut aiemmin kasvoivat jatkuvasti vuositasolla, esimerkiksi vuodesta 2011 vuodesta, vuoteen 2012. Nyt on odotettavissa laskua. Lisäksi olisi toivottavaa, että kun uusia tuomareita nimetään, tai nimetetään näiden uusien tuomareiden nimittämisen myötä, juttujen käsittely nopeutuisi. Tämä on toivottavaa. Lisäksi on tärkeää todeta, että miltei puolet 2000, yli 2000 työntekijästä on tulkkeja ja kääntäjiä. Yli puolet virkamiehistä siis. Monikielisyysperiaate on asia, joka täytyy toteuttaa myöskin käytännössä. Eri oikeusjuttujen ja käsittelyiden yhteydessä monikielisyydestä täytyy pitää kiinni. Siksi niin suuri määrä virkamiehiä on tulkkeja ja kääntäjiä yhteisön tuomioistuimessa. Mutta kyse on erittäin suuresta kustannuserästä. Ja näitä kustannuksia pitäisi voida leikata. Tämä on erittäin tärkeä tavoite. Toinen toimielin, josta vastasin, oli tilintarkastuomioistuin. Kysehän on unionin tilien tarkastamisesta ja tarkastus, joka kohdistui tilintarkastuomioistuimen, toimitettiin ulkoisen tilintarkastajan toimesta. Ja tuon tarkastuksen lopputuloksena oli se, että vuonna 2012 tilintarkastustuomioistuin oli melkoisen hyvässä asemassa. Sitomusmäärärahat olivat 137 äh, miljoonan euron luokkaa. Ja tässäkin käyttöaste oli yli 96 prosenttia, varan käyttöaste. Mitä erityiskertomuksiin tulee, niiden osalta toteaisin, että aika, joka tarvitaan näiden laatimiseen, on 20 kuukauden luokkaa. Tavoitteena olisi, että erityiskertomus saataisiin 18 kuukaudessa, joten tähän ei ole vielä päästy. Mitä tulee puolestaan toiminnan taloudellisuuteen tilintarkastustuomioistuimessa ja säästeläisyyteen, säästöjä pitäisi saada aikaan enemmän. Käännöskustannukset sivua kohti ovat kovin monenkirjavia. Tämä on otettu esiin aiemmissakin keskustelussa. Tämä johtuu metodologisista ja teknisistä kysymyksistä osin. Joskus kustannukset, jotka koituvat käännöksistä, ovat kovin korkeat, mutta eivät aina. Kyse on käytetyistä menetelmistä – sivua kohti. Käännöskustannukset vaihtelevat suuresti. Yhteisön tuomioistuimessa esimerkiksi vuositilinpäätöksen mukaan kustannukset ovat 98 euroa per sivu ja tilintarkastustuomioistuimessa puolestaan kustannus on suurin piirtein 246 euroa per sivu. Tämä johtuu osittain laskentamenetelmästä – Siksi omassa mietinnössäni olen ehdottanut seuraavaa. Ensi vuodesta eteenpäin kaikissa Euroopan unionin toiminnassa pitäisi käyttää samaa laskentamenetelmää, kun tarkastellaan käännöskuluja per sivu. Vain täten nämä tiedot ovat jollakin tavalla vertailukelpoisia. Silloin voidaan nähdä, onko jossakin jotain mätää käännöskustannusten kohdalla tai ei. Lisäksi pitäisi parantaa sitä, miten Euroopan parlamentin poliittiset prioriteetit saadaan paremmin sovitettua vuotuiseen tiintarkastustuomioistuimen työohjelmaan. Näiden kahden täytyy kulkea paremmin käsi kädessä. Niin täytyy nivoutua toisiinsa paremmin. Vuonna 2012 tilintarkastustuomioistuin lähetti 16 tapausta Ulafin tutkittavaksi petosepäilyjen vuoksi. 12 tutkimusta sitten aloitettiin Ulafin puolella, mutta on tie- tarkempaa tietoa ei ole siitä, kuinka monessa tapauksessa Euroopan unionin toimielimet ovat toimittavat juttuja Ulafin tutkittaviksi ja minkälaisissa tapauksissa tulosta on saatu aikaan ja mihin johtopäätöksiin näissä tutkimuksissa tultiin. Tietystikin kyse osittain tietosuojakysymyksestä, mutta siitä huolimatta olisi kyllä tärkeää tietää, missä tapauksissa Ulaf ryhtyi tutkimuksiin ja mihinkä johtopäätöksiin Ulaf pääsi tutkimuksissaan. Ja sitten vielä ulkosuhdehallinto sokerina pohjalla. Ulkosuhdehallinto on suhteellisen suuri toimielin yhteensä. Työntekijöitä on seitsemisen tuhatta. Kuinka tämä luku lasketaan, ei nyt halua tästä puhua enempää, koska tästä on usean otteeseen puhuttu, mistä henkilökunta koostuu, mutta kaiken kaikkiaan voi todeta, että kyse on yli 700 miljoonasta eurosta kaiken kaikkiaan. Täytäntöönpanoaste on yli 99 prosentin luokkaa. Kuten sanottua, tiintarkastustuomioistuimen ulkosuudenhallinnon yhteydessä teki vain toiminnan taloudellisuuteen ja halputen koskevan huomautuksen. Esimerkiksi sosiaaliturvan maksut, jotka maksettiin joskus kahteen otteeseen. Tällaisen esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen puuttui. Tämä kysymys, samainen kysymys heräsi jo viime vuonna. Nyt pitäisi luoda sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että sosiaaliturvamaksuja tai muita maksuja ei makseta kahteen kertaan esimerkiksi kun on kyse lapsillisista ja perheellisistä, niitä ei pitäisi voida maksaa kaksi kertaa kerran EUn talousarviosta ja toisen kerran vielä kansallisesta budjetista. Tämä pitäisi nyt estää. Lisäksi todettiin, että tämän järjestelmän luomisessa ulkosuudenhallinto on toiminut aivan liian hitaasti. Mitä tulee kirjallisiin kysymyksiin, jotka esitettiin ja keskusteluun, jota käytiin kirjallisten kysymysten pohjalta, ja mitä niihin vastauksiin tulee, jotka on saatu jo esitettyihin kysymyksiin, niin kaiken kaikkiaan toistaiseksi käydystä keskustelusta käy ilmi, että henkilöstömenot ja toimintamenot ulkosuhdehallinnon kohdalla ovat täysin vinksallaan. Epäsuhtaa on valtaisa. Vuonna 2012 tilintarkastustoimiston ei löytänyt mitään virheitä, mutta se havaitsi kuitenkin, että tehokkuus on kärsii tästä huomattavasti. En nyt halua mennä yksityiskohtiin sen enempää, mutta kenties voin vain muistuttaa mielin, että yhteensä 540 työntekijää on AD12 palkkaluokassa tai korkeammassa palkkaluokassa. Heidän kuukausipalkkansa 4540 kohdalla on kuukaudessa yhteensä enemmän kuin 5 miljoonaa euroa. Palkkakustannukset. Lisäksi nämä virkamiehet saavat palkan lisäksi muita lisiä, erinäisiä lisiä tämän palkan päälle. Lisäksi tiintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ilmenee, että 300 360 paikal, paikan päältä palkattua työntekijää, jotka tekevät työtä ulkosuhdehallinnolle, saavat keskimäärin palkkaa, joka on yli 3000 euron suuruinen. En nyt halua olla mitenkään ironinen, mutta tämän päivän maailmassa, kun ihmiset ovat Ugandasta Boliviaan, eri puolilla maailmaa virkamiesten palkka, mikäli näissä olosuhteissa on 3750 euroa keskimäärin. Kyllä minun tämä on hieman kohtuutonta. Palkka on aivan liian suuri. Pääjohtaja, joka vastaa näistä kysymyksistä, on antanut vastauksia ja totesi, että joissakin paikkoin palkat ovat vielä suurempia, joissakin maailmankolkissa – mutta jonkinlainen kultainen keskitie pitäisi löytää, jonkinlainen puoliväli tai keskikategoria näiden kahden välille. Nyt väitetään, että tämä on kes- kohtuullinen kultainen keskitie, mutta minun mielestäni kyllä nämä asiat pitäisi hoitaa kyllä paljon huokeammin. Sitten vielä yksi tärkeä painava kysymys. Tämä liittyy sekä yhteisön tilintarkastustoimistoiminen että myöskin ulkosuhdehallintoon. On maantieteellinen jakauma. 13 jäsenvaltiota ja sitten 10 myöhemmin liittynyttä valtiota tai uudet, myöhemmin liittyvät valtiot ovat aliedustettuina. Esimerkiksi kun tarkastellaan edustustojen päälliköitä, vain 20 edustuston päällikköä on palkannut diplomaattia kymmenestä hiljattain liittyneestä jäsenvaltiosta. Ja mitä liikkuvuus on mobiliteettipolitiikkaan tulee, tässä herää monia kysymyksiä. Kaikkiin kirjallisiin kysymyksiin ei saatu vastausta tai ainakaan tyydyttävää vastausta. Liiksi, siksi lisäselvitykset ja konsultoinnit ovat tarpeen vielä. Avoimiin kysymyksiin täytyy saada vielä vastauksia. Yhteenvedonomaisesti, puheenjohtaja, hyvät kollegat, voin sanoa seuraavaa. Joitakin puutteita ja ongelmia on, mutta siitä huolimatta ehdottaisin, että annamme vastuuvapauden kaikille kolmelle toimielimelle, koska ongelmat ja puutteet eivät liity niinkään tai liittyvät pikemminkin toiminnan tehokkuuteen. Esimerkiksi siihen, että raha ei ole käytetty riittävän säästeliästi. Kyse ei siitä, että olisi ollut epäkohtia tai epäsäännönmukaisuuksia näiden kolmen toimielimen yhteydessä sen, että ne kolmelle toimielimelle annetaan vastuuvapaus, koska ja, ja vaaditaan samalla, että varoja käytetään säästeliästi ja ongelmat korjataan ja puutteet korjataan. Haluaisin kiittää kaikkia kolmea toimielintä ja niiden sihteeristöjä ja myöskin kontvalikunnan sihteeristöä avusta, jota sain näiden mietintöjen yhteydessä. Työ oli kaiken kaikkiaan rakentavaa. Kiitän myöskin kollegoita yhteistyöstä. Tarkistusten takaraja on 25. helmikuuta. Todennäköisesti 18. maaliskuuta voimme äänestää kontvaliokunnassa ja huhtikuussa tämä asia todennäköisesti voidaan sitten viedä jo täysistuntoon. Ja nyt ilomielin kuulen teiltä kommentteja ja kysymyksiä. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Nyt olen kuullut, että varmaan herra minä käyn läpi herra Sonikin kommentti. Hän kiittää ensinnäkin yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, että saadaan tietoja. Ja on tavattu myös parlamentin jäseniä ja vastattu kysymyksiin. Tässä nyt ei ole mitään näytä, siis, että olisi miten marginaalisia virheitä tehty. Ja käyttöaste koheni edellisiin vuosiin verrattuna. Sonikon kiitollinen siitä, että yhteistyö toimii alueiden komitean ja tämän valiokunnan kesken. Hän on todennut, että tämä on johtanut kustannustehokkuuteen. Mitä tulee talous- ja sosiaalikomitean puolestaan, niin he ovat hyvin halukkaita yhteistyöhön. Mietintöluonnoksen jälkeen saamme vielä lisää tietoja, Ne selvensivät ja päivittivät tietoja lähinnä liittyen matkakorvauksiin, joita ei ollut aikaisemmin käytössä, koska tässä neuvoston päätöstä vielä odoteltiin. No sitten mitä tulee neuvostoon. Valitettavasti asia ei ole ihan samaa luokkaa. Yhteistyö neuvoston kanssa ei ole kovin luistavaa ollut siinä, mitä, mitä, mitä olisimme halunneet. Neuvosto ei ole ensinnäkään vastannut kysymyksiimme, ei edes tule paikalle, kun kutsutaan. Asennoituminen osoittaa, että neuvosto ei kunnioita parlamentin talousarvion valvontatehtävää. Esittelijää on toimittanut kysymyksiä neuvostolle ja välitti ne eteenpäin myös komissiolle. Komissio vastasi kirjeellä 23. tammikuuta Esittelijän mietinnössä mainitaan tämä menettely nimenomaisesti ja tähdennetään myös tätä vastausta, jonka komissio lähetti. Siellä kieltäydyttiin vastaamasta neuvoston puolesta, ettei puututtaisi toisen toimielimen sisäisiin asioihin, mutta siellä kyllä korostettiin sitä, että kaikkien toimielinten tulee tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, kun vastuuvapautta myönnetään. Kreikan edustuston avulla neuvosto sitten esitti työryhmän perustamista, jolloin voitaisiin ehkä neuvotella yhteistyöstä kahden toimielimen kesken. Mutta nyt kun tässä toivottua tietoa ei kerran ole tarjottu, niin emme voi tehdä valistunutta päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä jollekin toimielimelle. Tästä syystä on esitetty, että lykätään tätä vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle. Yhtä lailla meidän pitäisi myös viitoittaa tietää eteenpäin asian käsittelyssä. Siksi esittelijä on esittänytkin valiokunta-aloitteesta mietintöä, mutta myös kuulemista tai työpajaa, joissa keskityttäisiin tilanteen lainopilliseen selvittämiseen. Näin voidaan valmistautua siihen, että voidaan mennä jopa tuomioistuimeen asti, tai että selvinnettäisiin perussopimusten määräyksiä. Herra Sonek on kiitollinen teidän kommenteistanne ja toteaa, että määräaikatarkistuksen jättämiselle on 25. helmikuuta. Kiitos. Ja, vielen Kollege Kiitoksia, edustaja Sarvamaa. Onko valiokunnan jäsenillä mitään kysyttävää? esittelijälle. Herr Kaja, bitte. Edustaja Geier, olkaa hyvä. Minä olen bisschen eingemauert, Entschuldigung. Ähm. Pieniä teknisiä ongelmia pyydän anteeksi ja kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin oikeastaan viitata neuvoston vastuuvapauteen oikeastaan, koska poliittinen vastuuvapaus neuvoston yhteydessä kenties kaikkein laikantoisin kysymys. Olin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että vastuuvapauden antamista pitäisi lykätä neuvoston kohdalla, mutta ehdottaisin myöskin erilaista lähestymistapaa. Uskon, että meillä on oikeudelliset mahdollisuudet. Valiokunnalla on nimittäin alo- ma- mahdollisuus ryhtyä aloitteelliseksi Parlamentti on viime, äh, viime vuosina tällaista kokeilut aiemminkin. Uskon, että valikunnassa ja ryhmissä pitäisi pohtia eri toimintatapoja. Tietystikin vastuvan lykkääminen on yksi asia, mutta löytyisikö parlamentista poliittinen enemmistö irtisanoutumaan tästä herrasmies-sopimuksesta? Löytyisikö tällainen enemmistö? Tämä on yksi kysymys niiden asiakirjojen joukossa, jotka parlamentti on saanut viime, viimeisen viiden vuoden aikana, on tämä teksti painettuna mustana valkoiselle. Kollega Sondergaard on sanonut, että ei tätä ole myös olemassakaan, mutta, mutta sellainen teksti on olemassa, jossa lukee herrasmies-sopimus otsikkona. Ja kuinka sitten muutamme talousarviotamme? Ei ole asia, joka liittyy tähän herrasmies-sopimukseen. Näin on minä tämän näin minä olen tämän tulkinut. Mutta haluammeko toimia tällä tavalla? Haluaako Euroopan parlamentti tähän ryhtyä? Pelkästään poliittiset ryhmät voivat tämän päätöksen tehdä, koska sitten olemme poliittisesti suoraan törmäskurssilla. Hyökkäämmekö neuvoston kurkkuun tässä kysymyksessä ja sanoa, että budjetti viranomaisena tai budjettikin paljon käyttäjänä me voimme pystyä puuttumaan teidän asioihin teidän asioihin ja olemme valmiita näin tekemään. Ja toinen seikka, tai siis ei, ei täytyy siis tehdä, mitä teemme, ja toinen seikka, joka ei ole poliittisesti mitenkään vähäpätöisempi, on asia, johon Petri jo viittasi periaatteessa esittelijän puolesta puhessaan. Viemmekö asian tuomioistuimen eteen? Uskoakseni tähän on perusteita. Edellisessä kuulemisessa tämä ilmeni. Kolme asiantuntijaa, jotka kutsuimme paikalle, olivat kaikki samaa mieltä, että asiakirjojen vaatiminen vähintäänkin on Euroopan parlamentin oikeus, ja mikäli parlamentti vie neuvoston tuomioistuimen eteen, silloin kyse on koko parlamentin tekemästä ratkaisusta minä suhtaudun avoimesti mahdollisuuteen lähteä tälle tielle. Mutta t- silloin meidän täytyy kaikkien toimia yhtenä rentamana. Toimijoiden täytyy voida pitää kiinni oikeuksistaan. Ja ryhmien edustajien tässä valiokunnassa pitää pohtia oikea tapa toimia. Ja sitten varmistaa ryhmän, koko ryhmän tuki on erotuksen takana. Mikäli suuri enemmistö tulee tälle tietylle kannalle, silloin meidän oikeudellisen yksikkömme tehtävänä on ehdottaa, kuinka voisimme saada myönteisen päätöksen Euroopan parlamentissa tämän asian taakse. Toivottavasti ja sitten meidän täytyy toimia tämän mukaisesti, mutta tämä edellyttää tämän valiokunnankin sisällä laajaa rintamaa ja myöskin täytyy pohtia, kuinka valiokuntamme saa sitten laajempakin tukea tämän hankkeen taakse. Frau Kressle. Kiitoksia, Rova Kressle. Also gentleman's agreement, glaube ich, also... Herrasmies-sopimus. Hmm. Mikäli sellainen on olemassa, tämä on kyllä yksipuolinen neuvoston ilmoitus. Et, ja tämä koskee vain budjettia, ei vastuuvapautta. Joten tässä ei pidä sekoittaa puureja ja vellejä keskenään. Ja mitä Sonic nyt ehdottaa, on se, että meidän pitäisi pohtia että mikäli perussopimuksen muutos saadaan, niin joskushan se kyllä tulee, niin sitten joka tapauksessa meidän täytyy olla selvillä siitä, että tämä asia täytyy silloin hoitaa niin ikään. Me tarvitaan selkeä sanamuoto. Ja sanamuoto täytyy sorvata asianmukaiseen kuntoon ja AFKO-valiokunnan täytyy olla tässä tietystikin myöskin mukana ja uuden parlamentin täytyy pohtia sitä, kuinka laadittaisiin valiokunta-aloittainen mietintö yhdessä Afkon kanssa, jossa sanotaan, että sanamuoto täytyy korjata niin, että asian, tällaisia asioita voidaan puuttua, että jatkuvasti meillä on se piikkilihassa, että kukaan ei katso, että voitaisiin ryhtyä edes neuvottelemaan neuvoston kanssa, että asia saada se hoidettua. Ja tämä maksaa kuitenkin rahaa. Meidän pitäisi saada aikaan neuvottelut ja keskustelut siitä, mitä voidaan tehdä, mitä ei voida tehdä. Minä ainakin olisin valmis näihin keskusteluun ja Kreikan lähettilään kanssa puhun puhelimessa ja nyt onneksi on ryhdytään ponnistelemaan asioiden hoitamiseksi, mutta niin kauan kuin neuvosto ei ole lähettänyt minkäänlaista signaalia, ei voi olla varma kuitenkaan asiasta. Aina voi puhua, mutta kun en kymmenen vuotta puhunut tästä sitten neuvoston kanssa, niin koskaan ei ole saatu edistystä aikaan, koska ratkaiseva kysymys, eli kysymys, voivatko hallitukset valvoa parlamenttia – on asia, jonka suhteen olen sanonut selkeästi, että ei käy päänsä. Nyt on kyse hallituksesta edelleenkin. Mutta täällä Brysselissä emmekä tälläkään voi tätä sallia. Nyt on tämä ratkaiseva kysymys. Saliko parlamentti sen, että hallituksella aletaan valvoa tai hallita meitä? Minun täytyy sanoa, että niin kauan kuin edistystä tässä kysymyksessä ei tapahdu, niin mitään tarvetta ei ole ryhtyä uusiin aloitteisiin. Ikävää, että joka ikinen neuvoston puheenjohtaja toimii näin. Neuvosto tietysti edustaa hallituksia, mutta voisi pohtia myöskin sitä, miltä tämä näyttää ulospäin, ulkopäin katsottuna. Ja mikäli halutaan puhua valitsijoille, niin voidaan sanoa, että on meillä kyllä parlamentti, mutta kun hallitukset haluavat hallita ja kontrolloida parlamentti, niin ei tällaista voida hyväksyä. Jan Mulder. Kiitos sitten Jan Mulder the situation with the council. Tilanne neuvoston kanssa joka vuosi toistuu samalla ja samat argumentit esitetään. Ennen kuin viedään asia tuomioistuimeen mielestäni niin me voisimme käyttää vielä yhtä yrittää yhtä asiaa lopettaa tämä herrasmiessopimus perussopimusten mukaisesti. Parlamentti on vahvemmassa kannassa, mitä tulee vastuuvapauteen kuin neuvosto, koska sopimuksessa sanotaan, että Lopullinen päätös kuuluu parlamentille. Miksi sitten nyt kannattaisi pitää kiinni tällaista herrasmiessopimuksesta? sopimuksesta Mielestäni tämä on olennainen kysymys nyt. Ja ajattelen sitä, että aion tehdä sellaisen tarkistuksen, että luovun tästä kokonaan. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu, hyväksyä neuvosto silloin se vai ei. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon arvon kollegat. On mahdollista, että järkevä johdatus meidät tähän istuntosaliin, koska kun me puhuimme neuvoston vastuuvapaudesta, meidän täytyy pysyä yhtenä rinkinä tässä kysymyksessä. Ja minusta vaikuttaa siltä, että olisi aivan oikein ja kohtuullista pohtia, mitä me voimme tehdä. Esittelijä edustajansa kautta ehdotti oma-aloite mietintöä, valiokunta mietintöä. Tämä olisi parakauttimen tapa toimia. Laatisimme mietinnön, Ja tämän kautta teemme parlamentissa päätöksen. Kollegat viittasivat siihen, että mitä pitää ensinnäkin pohtia, mitä me parlamenttina haluamme ylipäänsä. Ja tässä yhteydessä herää jo kysymys, pitäisikö livetä nykyisestä linjauksestamme ja pitää ainakin kiinni meidän oikeudestamme esittää kysymyksiä Pitäisikö tämä ainakin vähintäänkin saada yhteisön tuomioistuimessa lyötyä lävitse? Minä katson, että Euroopan parlamentti voisi ehdottaa, että meidän asiat tuomioistuimen laittaisiin omaloiteen mietintö. Omalta mietintöä siinä aimo askel eteenpäin ja sitten meillä on jonkinlainen väliratkaisu. Kaikki 28 valtiovarainministeri voitaisiin kutsuttaa, kutsua valiokunnan kuultavaksi, taikka sitten pohtia, kuinka me toimimme tässä kysymyksessä. Minulla on hieman siellä mielikuva, että Euroopan parlamentin joissakin muissa osissa ei ole niin suurta intomieltä arvioida tätä neuvoston vastuuvapauskymystä tällä tavalla, mutta tämä on kuitenkin meidän asiamme hoitaa tämä, ja meidän velvollisuutemme pitää demokraattisesta valvonnasta. Tämä on meidän velvollisuutemme, ja meidän täytyy vielä pohtia, laadimmeko tämän oma mietinnön ja olemmeko valmiita esittämään siihen sen yhteydessä vaatimuksen, että voimme vähintäänkin vedota neuvostoon, että se ei aseta tai esitä meidän vastuuvapauskeskustamme tällä tavalla. Jens Kairaus vielä puheenvuoro. Olisin kiitollinen, mikäli oli iloinen, että se tämän näin selkokielellä. Paremmin pitäisi pohtia, mitä sanamuotoja tässä käyttöön. Tämä on erittäin järkevä ajatus. Mutta mikäli on kyse valiokunta mietinnöstä. Minä suhtautuisin tähän hieman varovaisesti. Kyse on myöskin poliittisesta vahingoista, että saattaa syntyä. Mikäli on kyse valiokunta mietinnöstä, joka mennään, menee pidemmälle kuin mitä oikeastaan halutaan mennä, ja poliittiset ryhmät haluavat eri asioita ja eri poliittiset vaihtoehdot, sotilaisen poliittisen enemmistön taakseen. Ja jotkut ehdotukset menevät lävitse niin sitä, että loppujen lopuksi lopputulos se, että parlamentti ei ole riittävän yhtenäinen tässä kysymyksessä, joten nyt minä en kannattaisi omaa mietintöä tästä syystä, vaan pikemminkin pitäisi pohtia muita väyliä vaikuttaa asiaan ilman aloitemietintöä. Voitaisiin toimia sen sijaan äh, ottaisiin eri vaihtoehtoja tutkailla niitä. Poliittisessa keskustelussa saattaa olla, että poliittisten ryhmien näkemykset jättävät tämän kysymyksen varjoonsa. strategisia joita pitäisi käydä etukäteen ennen täysistuntoa. Sitten kun tullaan täysistuntovaiheeseen, asiat saattavat kuitenkin kallistua suuntaan jos toiseenkin. Minä pohtisin mieluummin muita toimintatapoja, jotta päästäisiin yhteiseen tavoitteeseen ja että yhteinen tavoite ei ainakaan kärsisi, kärsisi liian suuria kolhuja. Ja täytyy varmistaa, että neuvosto on paikalla. Nyt täytyy pohtia, miten saadaan tämä, tähän asiaan enemmän pökkää pesää, mutta minun mielestäni oma mietintö ei ole tässä paras tapa toimia. 28 valtiovarainministeriä voidaan kyllä kutsua paikalle, mutta saattaa kaikki 28 ilmoittavat, että eivät tule paikalle. Kutsu voi kyllä esittää, mutta äh, mitä siinä saadaan aikaan? Meidän pitäisi siis pohtia eri vaihtoehtoja ja katsoa, kuinka asiassa halutaan mennä eteenpäin. Ja täytyy varmistaa, että meillä on sellaisia ehdotuksia, jotka voidaan saada lyötyä lävitse. Sallin, että mikäli poliittiset ryhmät pitää tätä asiaa riittävän tärkeän sitä, että eurooppalainen huippuehdokas ottaisi tämän omakseen ja sitten eri puolissa pohditaan asiaa sitten valtiovarainministerit ja hallitusten valtioiden päämiehet saataisiin ottamaan tämä onkiinsa ja poliittisen keskustelun kohteeksi. Tämä olisi yksi ratkaisu. Vielä on Euroopan parlamentin pieni valiokunta, on tosin tärkeä ja ratkaisa valiokunta näissä kysymyksissä. Me voimme keskustella tästä asiasta, mutta mikä tämä ei tule koskaan agendalle ja poliittiselle agendalle, niin emme pääse tässä eteenpäin. Ehkä tämä on silloin vain pikkuasia, mutta tämä on kuitenkin perustavanlaatuinen kysymys. Haluammeko lähteä tielle, tielle vai emme? Valvotaanko meitä vai ei? on päästä vain ja ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot tulevat tässä mukaan. Ja niin kauan kuin kansalliset parlamentit eivät puutu tähän asiaan, ja niin kauan kuin on epäluulo, joka kohdistuu Euroopan parlamenttiin, kun se valvoo Euroopan neuvostoa, ja mikäli parlamentti ei enää valvo sitä, mitä täytäntöpaneva puoli tekee, ja mikäli pyritään tässä perustamislain perussopimuksen muuttamiseen ja sitten neuvosto valvoikin meitä, niin voidaan löytää sellaisia argumentteja, että yhteislain säätäjä ei halua, että parlamentti saa nähtäväkseen toisen osapuolen tilinpidon tai asiakirjata mutta kun tarkastellaan neuvoston budjettia ja menopuolta halutaan valvoa, niin kyllä meidän täytyy suoraan valittuina parlamentin jäseninä varmistaa, että emme luovu tästä oikeudestamme valvoa, mitä neuvoston puolella tapahtuu. Kyse on nyt siitä, haluammeko viedä tämän keskustelun korkeammalle tasolle täällä parlamentissa. Ja mitä se, mikäli sitten ulkoapäin katsottuna ja muissa toimielimissä halutaan nähdä, että meillä on voimakas puhemies, joka pystyy lyömään asioita lävitse, joka pystyy keskustelemaan asioista valtionhallitusten päämiesten kanssa ja saattamaan asioita esityslistalle. Tämä on merkittävä asia ja kuinka kansissa kaupungissa asia saadaan keskustelun kohteeksi. Mikäli tähän päästään, silloin päästään eteenpäin. Muuten emme. Tämä on minun mielestäni realistinen tilannekatsaus. Minä olen avoin eri ehdotusten suhteen, mikäli päätään tehdä omalta mietintö, hyvä niin, mutta valiokunnan puheenjohtajana tulen sitten pitämään valiokuntamme kantoja yllä keskusteluissa, mutta meidän täytyy keskenämme ensin pohtia, mitä vaihtoehtoja pidämme sellaisia, jotka saadaan lyötyä lävitse. Mikäli asialla on laaja parlamentin enemmistön tuki takana, vasta sitten päästään eteenpäin. Mikäli parlamentin puhemies, tuleva puhemies pystyy sitten neuvoston kanssa edustamaan tai puolustamaan ajatusta, niin hyvä, niin sitten edustaja Sarvamaa vielä. Yes, thank you. I just wanted to, uh... Kiitos. Vain kertoisin siis sen verran, että varmistan sen, että herra esittelijä Sonic saa muistiinpanoni tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir. Muita puheenvuoropyyntöjä ei täällä olekaan. Komission puolelta ei ole kukaan myöskään paikalla, ei ainakaan ketään, joka olisi puheenvuoron. Joten tämä esityslistan kohta on loppuun käsitelty ja varsinainen valiokuntamme kokouskin päättyy tähän, mikäli nyt olikin olen ymmärtänyt. Seuraavaksi järjestämme koordinaattoreen kokouksen, joten julkinen avoin kokous tältä päivältä päättyy tähän ja huomisaamuna aloitamme kello yhdeksän jälleen, tai jatkamme kokousta kello yhdeksän, ja nyt toivon, että tämä kokouksen julkinen osa, virallinen osa saadaan nyt päätökseen.